So, liebe Kollegen, können wir beginnen? Hyvät kollegat, voimmeko aloittaa? Meillä on kohta 16 seuraavana esityslistalla. Eli kyseessä on energiamarkkinoiden integriteetti ja avoimuus. Tämä on kaikille meille hyvin tärkeä aihe. Ja tästä mietinnöstä on vastuussa Äh, tulemme hiukan nopeutetusti käsittelemään sitä. Onneksi näin. Ja kollega Chatsimarkakis on esittelijä. Esittelijä on myöskin jo läsnä, joten heti pikapuolen annan hänelle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Me puhumme Remikistä. Remiki. Transparency um die englische... Eli jos käytetään tätä englanninkielistä termiä ja kyseessä on se, että rahoitusmarkkinatuotteita, jotka liittyvät energiakauppaan ja energiamarkkinoihin ja osittain myöskin tuotantoon, että haluamme käsitellä sitä eriytetysti. Me tiedämme kaikki, että rahoitusmarkkinoita tänä päivänä pitää arvioida vähän toisin kuin aikaisemmin. Robert Köppels tulee juuri tänne. Hän oli Market Abuse Directivestä ähm, vastuussa esittelijänä aikaisemmin. Sääntelyä on aina ollut, mutta jo silloin oli energiamarkkina tuotteissa poikkeus ja tämän me haluamme säilyttää tämän poikkeuksen. Tämä ei ole ihan selvää, koska komissaari Oettinger, jonka toivotamme tänään tervetulleeksi, niin hän on koko alan kanssa samaa mieltä, että remmikiä käytetään erillis, erityislakina. Meillä on myöskin MAD ja MIFIT ja erilaisia sääntöjä, sääntelyitä ja sen lisäksi valitettavasti kuitenkin on vielä porsaanreikiin käyttömahdollisuus. Ja jotta nämä porsaanreijät nyt poistettaisiin, niin haluamme Remmikin esitellä, mitä varten alakohtaisesti, sitä varten, että energiaa tuottajat, ähm, kun he käyvät kauppaa ja varmistavat ähm, johdannaisilla – kauppansa, niin niitä, e, heitä ei voida käsitellä niin kuin pankkeja, pankkeja käsitellä. Niin jos käytettäisiin rahoitussääntelyä, niin silloin näille kauppiaille asetettaisiin samanlaiset säännökset kuin pankeille, eli kyseessä on oma pääoma, osuudet ja oman pääoman sijoituksia ei ole siinä määrin olemassa eikä voida edes odottaa sitä. Ja samaan aikaan tämä kaupan määrä liittyy fyysisiin tuotteisiin eli kaasuun tai sähköön. Ja nyt olenkin jo sillä alalla, että mitä oikeastaan haluamme säädellä, eli sen sovellusalasta on kyse. Haluamme säädellä kaasu- ja sähkömarkkinoita, koska niillä on eurooppalainen ulottuvuus me olemme varjoesittelijöiden kanssa keskustelleet myöskin siitä, että tarkasteltaisiinko hiiltä ja öljyä myöskin, mutta päädyimme siihen, että kauppavirrat ovat siellä globaalimpia luonteeltaan. Voimme tosin tarkastella hiiltä ja öljyä, mutta niitä ei pitäisi ottaa tähän mukaan. Toisin on hiilidioksidin kohdalla, koska hiilidioksidi liittyy hyvin tiiviisti kaasu- ja sähkömarkkinoihin ja olemme ottaneet tai miettineet pitkän sitä, että miten hiilidioksidikauppaa käsiteltäisiin ja kun olemme pitkään keskustelleet komission kanssa, komissiosta on kolme pääosastoa, markkina, ilmasto ja energia pääosastot mm, liittyvät tähän, joiden täytyy löytää myöskin joku muoto, niin ovat päättäneet, että ETS sovelletaan päästökauppajärjestelmää mutta äh, järjestetään tarkkailu. Enisa, äh, EISA, äh, virasto, joka jo on perustettu, EISA, tulee tarkastelemaan hiilidioksidikauppaa, mutta tärke, tarkka muoto pitää vielä löytää. No mikä sitten on EISAn tilanne? EISA on virasto, joka energiamarkkinoiden avoimuuden kohdalla on hyvin tärkeässä asemassa, eli eurooppalainen säätelyviranomainen, jos näin halutaan sanoa, niin tulevaisuudessa siirrot, jotka sähkön ja kaasun siirrot ilmoitetaan sille. Nyt sitten herää kysymys siitä, että miten ilmoitukset tehdään. Ilmoitukset tehdään joko pörssien kautta tai kauppiaat itse – niiden kautta, siis jotka OTC-kauppaa harjoittavat pörssin ulkopuolella. Ja niissä jäsenvaltioissa, missä on oma tietojenkeruujärjestelmä, niin kuin Saksassa, eli Saksan liittovaltion kartelivirastossa on tällainen markkinoiden avoimuusvirasto, ja ainakin komission ehdotuksesta – niiden tarkistusten pohjalta, mitä on tehty, niin olemme esittäneet komissiolle, että nämä virastot voisivat EISAN sijasta kerätä nämä tiedot ja sitten viedä ne eteenpäin tai lähettää eteenpäin Ljubljanaan, koska määritelmä tulee MAD 03 tai kolmesta ja sieltä ilmeisesti pitäisi kirjoittaa, jos tällä viranomaisella on tai virastolla on nämä tiedot, niin silloin pitäisi hiukan täsmällisemmin määritellä tietosuoja ja sen luottamuksellisuus sekä oikeudellisesti että myöskin teknisesti, koska softwarekysymys pitää vielä tarkemmin selvittää. Ainakin silloin, kun kyseessä on näiden tietojen julkistaminen, niin silloin ne saadaan julkistaa vain tarkistetussa muodossa. Uskokseni olemme komission kanssa tästä samaa mieltä. Kenet tämä kattaa sitten? Pitäisikö kaikki markkinoilla kauppaa käyvät ottaa huomioon, jos niillä ei ole mitään suuria markkinaosuuksia? niin olemme sitä mieltä, että tarvitsemme de minimis-säädöksen. Meillä on luku, joka täällä on pyörinyt täällä salissa. Se tulee neuvoston neuvostolta 600 GVH mutta me haluaisimme kuitenkin välttää tätä lukua, että se mainittaisiin vähimmäissääntönä, koska meidän mielestämme on liian varhaista mainita vähimmäissääntö, koska mm, ja sitten haluaisimme delegoitujen säädösten kautta sen mm, antaa komission tehtäväksi niin, että komissio määräisi vähimmäisrajan. Ja sitten näiden delegoitujen säädösten säädöksistä niistä keskustellaan aina, että miten parlamentti käsittelee niitä, miten neuvosto käsittelee niitä. Sikäli kuin minä olen ymmärtänyt, niin on olemassa Memorandum of Understanding, eli toimielinten välinten sopimus siitä, miten delegoituja säädöksiä käsitellään, ja pyrimme sen perusteella, mitä toimielinten välisestä sopimuksesta sanotaan ja miten delegoituja säädöksiä rajoitetaan, niin pyrimme niistä saamaan tarkemman, tarkemmat määritelmät. Tulette tarkistuksessa sen näkemään. Miten sitten, jos markkinoilla toimijat, jotka toimivat vähimmäissäännön säännöt ylittäen, jos he lähettävät tietonsa Ljubljanaan ja miten ne keskeisen viranomaisen kautta kerätään, jos ajatellaan sisäpiirikauppaa tai markkinoiden väärinkäyttöä, jos siitä seuraa se, niin joka tapauksessa ei saa ilmoittaa kansallisille sääntelyviranomaisille epäilyksistä. Ja on suhteellisen selvää se, että kansallinen sääntelyviranomainen, sen pitäisi olla ensisijainen paikka, jonka puoleen käännytään – jos ajatellaan subsidiariteettiperiaatetta ja erilaisia e, kansallisia sääntöjä, niin jokaisella sääntelyviranomaisella ei ole riittävästi hampaita niin, että se voisi pureutua asiaan. Ja sitten on ilmeisesti kartelliviranomainen, joka saattaisi olla toimivaltainen. Ja nyt kansallisten sääntelyviranomaisten pitää tietää, mikä viranomainen on oikea toimivaltainen, mutta eh, kuitenkin sanktiot pitäisi yhtenäistää. Meidän täytyy välttää se, että on erilainen taso rangaistuksia. Siitä saattaisi seurata se, että kauppaa käydään siellä, missä rangaistukset ovat alhaisimpia ja mahdollisesti niitä ei lainkaan täytäntöön panna. Siinä mielessä me tarvitsemme ihan selkeästi sanktioiden yhtenäistämistä. yhtenäistämistä. Minä puhuin jo määritelmästä. Ehdotuksessa määritelmät on ajantasaistettu eli modernisoitu. Täytyy kuitenkin sanoa, että komission ehdotus oli kuitenkin jo hyvin korkealla tasolla. Se oli erittäin hyvä. Osittain kyseessä on vain se, että äm, ajanmukaistetaan määritelmät. Yksi kysymys, joka on esitetty, jota ei ole käsitelty tässä ehdotuksessa, on lisenssikysymys. Onko jokainen markkinoilla toimija, äh, äh, voidaanko häntä, voidaanko häntä sitten kutsua tai pitääkö hänellä olla lisenssi meidän me olemme myöskin varjoesittelijöiden kanssa keskustelleet tästä, että pitäisikö hänet, hänen olla vain rekisteröitynyt. Neuvostossa ollaan asiasta hyvin eri mieltä. On niitä, jotka eivät eh, edellytä lisenssiä tai rekisteröintiä, mutta me olimme sitä mieltä, että ainakin toimijoiden pitäisi olla rekisteröityinä kansallisen sääntelyviranomaisen kirjoissa, siis ei muodollista lisenssiä, mutta se olisi myöskin vähimmäissääntö. Sitten lopuksi vielä herää kysymys siitä, miten käsittelemme niitä paikkoja, jotka ovat EUn ulkopuolella, mutta kuitenkin ovat tärkeitä kauppapaikkoja. Eli Norja, Sveitsi tulevat kyseisen Euroopan talousalueen jäsenenä on Norja, joten siinä mielessä sitä ei tarvitse mainita, mutta Sveitsiä se ei kata ja siksi neuvottelemme asiasta vielä. Olemme myöskin pyytäneet komissiota vielä kertaalleen selkeästi kertomaan, että miten Sveitsi voidaan ottaa mukaan, koska myöskin energiajohdannaiskauppaa käydään huomattavassa määrin Sveitsin kautta. Ja tekninen kommentti määritelmien kohdalla olemme sopineet siitä, että me käytämme myöskin esimerkkejä, yleistettyjä esimerkkejä, jotta esimerkiksi voimme selvittää, että mitä lainsäätäjän kannalta on sisäpiirikauppaa, eh, jotta ei anneta liian paljon tilaa tulkinnoille. Esimerkit eivät ole tavanomaisia lakitekstissä, mutta – Uskoakseni esimerkkien käyttö kuitenkin tässä kohdin on paikallaan ja haluaisin kovasti kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, erityisesti herra Köbbelsiä, joka myöskin on Ekon valiokunnan puolesta lausunnon kirjoittanut. Ekonilla olisi hyvä syy erityislaki kieltää, mutta en ole ihan vakuuttunut siitä, tarvitaanko sitä, mutta täällä parlamentissa me näemme asian siten, että Ekon valiokunta myöskin näkee tämän alalle tyypillisen lähestymistavan. Kiitoksia. Kiitoksia. Herra Gyrk ensimmäisenä varjoesittelijänä. Kiitoksia, että sain puheenvuoron puheenjohtaja. Minä haluan tässä aivan aluksi onnitella haluan onnitella esittelijä hänen tekemästään työstä jo tässä vaiheessa. Minä kiitän häntä siitä sitoumuksesta, miten hän toimii tässä varjoesittelyiden kanssa yhteistyössä ja olen hänelle henkilökohtaisesti kiitollisuuden velassa. No mitä sitten tulee tähän mietintöön itseensä? Minä itse pidän alkuperäistä komission asiakirjaa hyvänä työasiakirjana ja tässä ovat painopisteet vielä hiukan muuttuneet sellaisissa kohdissa, joissa tämä on ollut tarpeen. Minä kyllä hyväksyn tämän ja myöskin jätän tämän tähän. Olen myöskin yhtä mieltä siitä, että tällainen erityislaki on tarpeen energiamarkkinoilla. Ja hyväksyn myöskin sen, että tietojen kohta, tai tiedot tulisi määritellä delegoitujen säädösten puitteissa ja pitäisi kuulla myöskin parlamenttia. Tietoja täytyy käsitellä turvallisesti ja minä ymmärrän tämän. Ja tässä täytyy voida välttää päällekkäisyydet tietojen osalta, jos tämä vain onnistuu. Meidän pitäisi pyrkiä jäsenvaltioiden kanssa tekemään tehokasta yhteistyötä. Tässä kohdin me olemme kyllä samaa mieltä, mutta minulla on myöskin muutama huolenaihe aihe ja teen niistä nyt tässä yhteenvedon. Minä nyt puhun näistä kohdista. Ensinnäkin, mitä tulee soveltamisalaan, kyse oli tässä kahdesta suuntauksesta. Ensinnäkin tässä voitaisiin puhua maaöljystä, maaöljy pohjautuvista tuotteista ja sitten myöskin hiilidioksista. Minulla on kyllä huolenaiheita molemmissa kohdissa. En voi tätä oikein kuvitella maaöljyn kohdalta, koska kyse on aivan erilaisista markkinoista, aivan erityyppisistä markkinoista, missä myöskin sääntely on aivan erilaista ja samoin parametrit ovat täysin erilaiset kyseisillä markkinoilla. Ja juuri tästäkin syystä minä toteaisin, että voisimme tässä vain kuvitella savomieltäkin tietoja. No mitä sitten tulee hiilidioksidikysymykseen? Tämäkin on hyvin vaikea kysymys. Tavoitehan tietysti on se, että tätä kohtaa tuettaisiin. Tämäkin alue on saatava läpinäkyväksi, mutta täytyisi kuitenkin pitää mielessä sekin, että väärinkäytökset CO2-markkinoilla ainakin tämänhetkisten kokemusten perusteella näyttävät täysin erilaisilta kuin kaasu- ja sähkömarkkinoilla. Kyse ei ole mistään klassisista väärinkäytöksistä, kyse on arvonlisäverokysymyksistä, muista petoksista ja tämänhetkisessä muodossaan tällä ei kyetä kattamaan näitä väärinkäytöksiä. Tämä ei siis anna vastausta näihin ongelmiin, jotka liittyvät väärinkäytöksiin. Ja tämä ei myöskään olisi riittävä siinä mielessä, että tämä ei kattaisi koko päästökauppajärjestelmää. Mikäli näin olisi, tässä pitäisi kaiken näköiset tehtaat ja yritykset ottaa mukaan valvonnan alaisiksi ja kyseinen viranomainen ei tätä kykene toteuttamaan. Ei, ei sen tehtäväkenttä on, olisi näin ollen liian monimutkainen kuin mitä alun perin ajattelimme. Joten jos hiilidioksidikysymykset halutaan määritellä, niin tähän tarvitaan kyllä hyvin kyseisille alueille sopivat sääntelyt ja tätä tulisi vielä tarkastella. Minä tukisin kyllä tätä, mutta että voimmeko tässä tai saada sen tähän sääntöön mukaan, niin minä kyllä sitä epäilen tässä vaiheessa. Toinen kohta. Tässä yhteydessä minulla on myöskin muutamia huolenaiheita. Kyse on tässä yhtenäistä eurooppalaisesta lisenssistä – ja siis se tavoite, että tällainen jossakin vaiheessa olisi olemassa, niin kyllä minä sen hyväksyn, koska tämähän myöskin vaikuttaa yhtenäisten energiamarkkinoiden luomiseen. Toisaalta täytyy kuitenkin nähdä, että tämä kysymys on ollut esillä jo noin vuosikymmenen ajan, emmekä ole tämän vuosikymmenen aikana kyenneet löytämään ratkaisua. Jos me tämän ongelman otamme mukaan tähän lainsäädäntöön, niin sittenhän saattaa käydä niin, että hyväksyntä tässä vaarantuu ja sitähän me emme halua. Joten jonkin näköinen väliaikaisratkaisu tarvitaan. Ja se, mitä tässä nyt todettiin rekisteröinnistä, sen sijaan, että olisi yhtenäinen lisenssi tai yhtenäinen rekisteröintitapa, niin tämä kyllä näyttäisi olevan realistinen kompromissi. Ja varmastikin kannattaa mennä tähän suuntaan tässä kysymyksessä. No sitten kolmas kohta. Tässäkin minulla on omat epäilykseni. Kyse on seuraamusten yhtenäistämisestä. No, totta kai tämän, minä, tämän tavoitteen minä ymmärrän. Teoreettisestihan tätä voidaankin tukea jos me emme tätä kykene toteuttamaan, niin riskit tulevat kasvamaan, niin kuin esittelijäkin totesi. Mutta minä en totta puhuen tiedä, millaisia mahdollisuuksia tämänkaltaisella yhtenäistämisellä on neuvostossa. Ja tämä on hyvin vakava alue, johon me tässä nyt olemme kajoamassa, eli jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuteen, joten minä näen tässä kyllä vaaran tai riskin, mikäli me tästä pidämme kiinni, niin Tämä saattaisi kyllä vaarantaa koko tämän mietinnön jatkon. Siis tavoitteen minä kyllä ymmärrän, mutta haluan nämä huolenaiheeni tässä ottaa esille, mitä tulee toteuttamiskelpoisuuteen. No sitten seuraava kohta, josta minä haluaisin puhua. Kaksi kohtaa vielä tässä lopuksi. Esittelijä ei puhunut tästä asiasta laisinkaan, mutta haluan sen kuitenkin mainita. Ensinnäkin tällaisten edustustoimistojen luominen. No minulla on kyllä tässä huolenaiheita. Toimisto, tai virasto Ljubljanassa on nyt äh, käytössä ja nyt, että kriisin aikana mietettäisiin äh, tällaisten lisävirastojen perustamisesta, se pitäisi kyllä mietintöönkin äh, laittaa. Tämähän kasvattaa byrokratiaa ja se on kyllä hyvin riskialtis asia. Meidän pitäisi todella vakavasti miettiä, että tarvitaanko tällaista Totta kai täytyy huomioida myöskin se, että tietovirta tässä tapahtuisi eri tavalla kuin esimerkiksi internetissä. Se, että tarvitaanko tässä lisää toimistoja, lisää byrokratiaa, niin tätä meidän tulisi vielä kerran pohtia. Sääntelyviranomaiset Yhdysvalloissa No, tämähän on eräänlainen esimerkki. Siellä ei ole olemassa mitään tällaisia edustustoja tai toimistoja, vaikka siellä toki suuruusluokka ehkä olisi, tai olisi tässä taustana verrattuna Eurooppaan. Eli tätä tulisi vielä kertaalleen pohtia. Sitten vielä viimeinen kohta, josta haluaisin puhua. Kyse on näistä tällaista palveluista. Kysehän on kauppatoiminnasta. Sääntelyviranomainen toimisi tässä ikään kuin kauppiaana. Se tuo riskejä mukanaan ja pitäisi hiukan pohtia, että tulisiko nämä riskit ottaa huomioon. Minä en ole täysin varma tästä asiasta, joten tässä minun huoleni. Kaiken kaikkiaan kuitenkin uskon, että meillä on tässä aivan erinomainen mietintö ja tässä kyllä se on hyvin toiveita herättävää ja ehkä me saatamme jopa ensimmäisessä käsittelyssä saamaan tämän sääntelyn valmiiksi markkinoita ja kuluttajia varten. Kollega Turms. Wir haben ganze Gelder vernichtet um, um die ganzen Dokumente heute. Eh, no, ähm, nyt on kaikki asiakirjat. Print, siis minä printtasin ne itse. Äh, ai itse printtasit, no joo. No niin. Ensinnäkin onnittelut esittelijälle tästä menettelystä, miten hän on tehnyt töitä, mutta myöskin sisällöstä. Tämä alue on erittäin tärkeä. Sähkö ja kaasumarkkinat, sen lisäksi myöskin energiamarkkinat, mutta poliitikoilla nämä ovat myöskin vaikeat markkinat. Tiedämmekö, miten yksityiskohtaisesti pörssikauppaa käydään näistä? Harvat meistä varmasti ovat olleet läsnä, kun OTC-kauppaa on käyty ja tämä on hyvin monimutkainen, kun meillä on olemassa olevaa lainsäädäntöä ja sitten jos ajatellaan, että rahoitusmarkkinasääntelystä tulee uutta lainsäädäntöä, kun meillä ei ole oikein rajapintaa ja siksi meidän täytyy olla erittäin varovaisia. Mm, jos joku meille jotain kuiskailee, niin että mitä siitä otetaan mukaan tarkistuksiin. Minä esitän muutamia kohtia. Ensinnäkin velvollisuus raportoida tai ilmoittaa. Sinun tarkistuksissasi on yksi kohta, joka ei miellytä minua. Jos ajatellaan komission ehdotusta, jossa oikeastaan huolehditaan siitä, että tiedot kaikki menevät Eiserin suoraan, niin sitten on se riski, että mark- markkinoiden avoimuus Saksassa ehkä on, tai että rahoitukseen liittyvät tiedot ensin lähetetään rahoitusviranomaiselle ja sen jälkeen Öiserille. Minä näen, että tämä on aikamoinen tilkkupeitto. Miksi USAssa pystyttiin keksimään tai löytämään nämä rikolliset toiminnat Amerikan kaasumarkkinoilla. Jos ajatellaan fyysisiä kaasuvirtoja, virtoja, spot-markkinoita ja futuurimarkkinoita, kaikki eh, markkinat, kaikki kaupat ovat yksissä käsissä ja minä olen sitä mieltä, että meidän täytyy huolehtia siitä, että Israelissa on kokonaiskuva ja minä puolustan sitä, että tieto ilmoitetaan heti Eiserille ja sen jälkeen vasta jaetaan muille. Jotkut sanovat, että tämä on suunnatonta byrokratiaa, mutta täytyy kuitenkin tietää, että on ollut olemassa pilottihanke Lontoon pörssin ja kauppiaiden kautta – IRVssä ja muualla on käyty viimeisten puolentoista vuoden aikana ja siitä kävi ilmi, että oikeastaan 90 prosenttia informaatiosta on suhteellisen helppoa tietokoneen välityksellä jakaa eteenpäin, eli lisää taakka siinä, että jos lähetetään tiedot saman aikaan mahdollisesti Eiserille ja rahoitusviranomaisille, niin – tietokoneaikakaudella tämä lisätaakka oikeastaan on jo poissa ja meidän pitäisi siihen suuntaan mennä, mutta tärkeää on se, että OTC-kaupassa meillä on jonkunnäköistä selkeyttä. Ehkä se on prosentuaalisesti vähemmän, vähäisempää, mutta oikeastaan näen, että siinä on suurin riski olemassa. Ja mitä tulee tarkistukseen 17, joka liittyy loppukuluttajiin, niin me olemme myöskin samaa mieltä siitä, että muutamat suuret loppukuluttajat pitäisi ottaa huomioon myöskin. Ja me pidämme tarkistustasi hyvänä ja meidän täytyy huolehtia siitä, että OTC kaupat ovat myöskin tässä mukana. Mitä tulee lisensseihin, niin minun täytyy rehellisesti myöntää, että ähm, me, me olemme tässä vähän sinne tänne menneet. Eli jos meillä on kansallinen lupajärjestelmä, niin se, merkitseekö se sitä, että jokainen, joka on kansallisella tasolla luvan saanut, tai pitäisikö meillä olla jotkut vähimmäisnormit, tai olisiko järkevää se, että ei sanotaan, että Tämä virasto antaa luvan ja myöskin tästä kohdasta, tässä kohdassa meillä on muutamia yksityiskohtia, jotka ovat Affetin ja kauppiaiden kanssa liian, tai heidän liian lähellään ja ehkä meidän olisi parempi kuitenkin sulkea ovet näissä kohdin. Toinen asia on tasapaino Ramitin ja Madin ja Nifitin välillä. Ja monissa keskusteluissa, mitä me olemme käyneet monien toimijoiden kanssa, niin on tullut sellainen olo, että on olemassa sellainen pyrkimys, että remmitistä tehdään niin iso, että suuret kauppiaat ja suuret kaasu- ja sähköyritykset eivät enää lainkaan liity tähän uuteen Mifidiin. Ja suuret kaasu- ja sähköfirmat olisi silloin jaettava, koska ne ovat niin suuria, että myöskin rahoitusviranomaisten pitää saada niistä yleiskuvaa ja me tarvitsemme kaikkea informaatiota niin, että peli, pelimahdollisuus estetään että ei esitetä sellaisia tekosyitä, että Mifidissä voitaisiin sanoa, että meitä koskettaa remmit ja me emme tarvitse mitään muuta ja pitää paikkansa se, että Robert Köppels, jolla on kokemusta, niin hän varmasti voi kertoa, että missä kohdin meidän täytyy pitää paramme, mitä tulee näihin vira, viranomaisiin, niin niiden pitäisi olla sääntelyviranomaisia ja sitten minusta tätä Saksan ominaispiirrettä meidän ei pitäisi ottaa sitä tarkistuksimme mukaan, koska se aiheuttaa paljon levottomuutta, jos jossakin neuvottelujen loppupuolella, jos me erityislain haluamme saada ja poikkeuksen Saksaan, Saksalle, niin minusta ei ole hyvä niitä parlamentin tarkistuksiin ottaa mukaan. Meidän pitäisi, ja se heikentäisi neuvotteluasemaamme, meidän pitäisi pitää kiinni komission ehdotuksesta. Ja olen sitä mieltä, että jos neuvostossa on muutettu should makesi, niin meidän pitää ottaa huomioon se, että mm, tässä meidän neuvotteluasemamme on hyvä, yhtenäistäminen on hyvä ja roaming-direktiivissä, verkkovierailudirektiivissä on hyvä esimerkki tästä ja sitten jos ajatellaan lopuksi vielä alueellisia markkinoita, niin minä lähden siitä, että tulevien vuosien aikana me saamme alueelliset kaasu- ja sähkövirrat, äh, markkinat ja siinä äh, alueellisten välitys, välimiesten rooli tulee tärkeäksi, jos ajatellaan Saksan, Ranskan ja Benelux-markkinoiden sääntelyviranomaisia ja näiden yh- yhteistä toimintaa, niin meillä pitäisi olla jonkunnäköinen rajapinta. Ja tarkistusten kautta meidän pitäisi antaa myöskin näille alueellisille viranomaisille jonkunnäköinen rooli. Ja lopuksi vielä hiilidioksidista. Minä ymmärrän kollega Jörgin vastustuksen, mutta toisaalta on niin, että hiilidioksidi on oleellinen osa sähkökauppaa ja meidän täytyisi ainakin huolehtia siitä, että Acerilla olisi kaikki tiedot, koska muuten pelaaminen olisi liian yksinkertaista ja meillä olisi hyvät mahdollisuudet parlamentista, parlamentissa edetä. Me olemme nyt ensimmäisessä käsittelyssä ja me voimme jatkaa samalla linjalla. Kiitoksia. Kiitoksia sitten. Simans. To jest oczywiście bardzo poważne sprawozdanie, ponieważ mamy przed sobą dokument. Kiitoksia. Tämä on tietysti äärimmäisen tärkeä mietintö, koska meillä on tässä pohja, joka liittyy tiedonantovelvollisuuteen kokonaisella teollisuuden alalla, joten tässä täytyy toimia varovaisesti kahdessa merkittävässä asiassa. Ensinnäkin, mitä tulee luottamuksellisten tietojen suojaamiseen ja näiden julkaisujen julkaisemiseen. Tämä on asia, jota tulisi vielä perusteellisesti pohtia. Minä en ole täysin ymmärtänyt vielä siitä, että ovatko määritelmät riittävän tiukat ja että onko tämä yksiselitteinen asia. No totta kai nämä ovat hyvin arkaluontoisia kauppatietoja, lukuja, joita tulisi näin antaa eteenpäin toisaalta voidaan esittää kysymys siitä, että onko aserilla riittävät toimivaltuudet tässä suhteessa. Tätä tulisi vielä työstää. Mielestäni on melko hyvä se ratkaisu, joka on löydetty liittyen näihin televiestintästandardeihin tämä Enisan siteraus totta kai vahvistaa tätä koko järjestelmää. No Aserin vastuu tällaisille mahdollisille tietovuodoille on, tietovuodosta on asia, jota tulisi työstää. Ja sitten vielä nämä toimielimiin liittyvät kysymykset. No, yhteisymmärryspöytäkirja ja mitä tulee delegoituihin säädöksiin, niin nehän ovat kyllä jo hyvä pohja. Tosin tässä kyllä pitää tehdä vielä paljon, jotta ongelmat voitaisiin välttää. Jos nyt sitten joudutaan siihen tilanteeseen, että komission täytyy tässä perustella nämä delegoidut säädökset, niin me kyllä ö, tässä arvostetaan kaikkien osallis- tai osallisten merkitystä, mutta tätä tulisi vielä tarkastella. No sitten mitä tulee seuraamuksiin ja menettelyihin? No totta kai tässä tarkoitusperä on oikea. Me emme saa sallia sitä, että meillä on tässä porsaanreikiä lainsäädännössä, mutta voimmeko me saada suostumuksen näin yksityiskohtaisessa mielessä, kun ajatellaan sääntelyviranomaisten toimivaltuuksia. No kyllä tässä pitää olla jonkinnäköiset vähimmäisvaatimukset, mitä tulee seuraamuksiin, mutta en nyt tätä, tämän laajemmin tässä mainitse. Perusteellisen pohdinnan jälkeen me olemme sitä mieltä, että tässä mennään, mennään hiukan liian pitkälle, kun ajatellaan tätä institutionaalista arkkitehtuuria Aserissa, että sitä laajennettaisiin nämä alueelliset riippuvuussuhteet ovat kyllä tässä liikaa. Olisi parempi yhdistää nämä resurssit Aserissa, jotta meillä on hyvät aseet käsissämme. Tämä on asia, ja virasto, joka edelleen on rakenteilla. Tämä olisi minun mielestäni parempi kuin se, että resursseja jaettaisiin näille alueellisille virastoille. No sitten CO2. Totta kai tässä tarkoitusperät ovat legitiimit, että remit pätisi myöskin hiilidioksidimarkkinoille. Mutta jos me otamme tämän näin käsittelyyn, niin tämä tulisi käsittää hiukan laajemmin. Toiseksi me tässä myöskin riskerämme sen, että koko menettely vesittyy ja pidentyy. Ja nyt kysymys onkin siinä, että otammeko huomioon sen, että menettely tässä pitenee. No sitten Mm, tämä lähestymistapa mietinnössä kyllä meitä miellyttää ja olisi hyvä, jos voisimme remitistä päästä yhteisymmärrykseen ensimmäisessä käsittelyssä. No eihän tämä nyt ole mikään itse tarkoitus, että sen saamme mahdollisimman nopeasti aikaiseksi, mutta kyllä tämä erinomainen yhteistyö esittelijän kanssa antaa toivoa siitä, että kaikki tulee menemään hyvin. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Vidal Quadras. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksikin haluaisin onnitella esittelijä Chachi Markaakisia, koska hän on tuonut huomattavia parannuksia komission tekstiin. Ja onnittelen häntä myös näistä uusista ajatuksista, joita hän on mietintöön tuonut. Ensiksikin huoleni riittyvät ennen kaikkea oikeus liittyvät varmuuteen. Pitäisi määritellä mietinnössä tarkemmin ketä tähän osallistuu ja mitkä asiat ovat julkisia. Ja artikloihin 5 ja 8 on tehty lisäyksiä. Näin ollen pitäisi määritellä, että minkälaisista julkaisuista tässä puhutaan. Ja, ja kun on kyse sisäpiirin tiedoista, artiklan 2 kohdassa 1, mistä tässä on kyse. Mielestäni olisi riskialtista pitää julkista tietoa, jota esimerkiksi joukkotiedotusvälineet välittävät, niin olisi vaarallista pitää sitä tällaisena tietona. Sitten oikeusvarmuudesta. Se täytyy liittää manipulointiin. Kaksi artiklan, kaksi ja kolme kohdat sekä kolme artikla neljä kohta koskee näitä asioita, miten voidaan oikeudellisesti todistaa, että kyse on manipuloinnista. Tämä ei ole riittävän tarkasti oikeudellisessa mielessä määritetty. Kolmanneksi haluaisin korostaa sitä, että markkinahinnat määräytyvät kysynnän ja tuotannon välisen tasapainon mukaan. Ja hinnat liittyvät monista eri tekijöistä, kuten il- säätilat, tuulen määrä, erilaiset tuotantokapasiteettiin liittyvät rajoitukset, kuljetukseen liittyvät rajoitukset, kaikki nämä vaikuttavat hintoihin. Ja näin ollen ne mietinnössä täytyy myös huomioida. Yksi tärkeimmistä kriteereistä hintojen määrittämisessä on tämä. Ja tuotan, tuotantokustannuksia ei ole riittävästi huomioitu tai markkinoille saattamishintoja – erilaiset käyttöön liittyvät kustannukset. Ei saa rajoittaa tätä liikaa. Sitten delegoiduista säädöksistä. Ja ilmoittamisvelvollisuudesta olen samaa mieltä esittelijän kanssa. jotta kaikki tärkeät toimijat saataisiin mukaan keskusteluun, kuten tarkistuksissa 1, 3 ja 25kin ehdotetaan. Ja sitten se, että toimijoille ei koituisi liiallista taakkaa ilmoittamisvelvollisuuden täytyy keskittyä virastoon, ei saa olla myöskään päällekkäisyyksiä. Tähän liittyen haluaisin kiitellä tarkistusta neljä ja haluaisin myöskin itse osallistua seitsemän artiklan neljä kohdan muotoiluun. Viraston ilmoittamisvelvollisuus virastolle, jos on arkaluonteisia tietoja, joihin muutkin virastot pääsevät käsiksi, on noudatettava yhdeksän artiklan mukaista luottamuksellisuutta. Kaikkien niiden, joita, joilla näitä tietoja on hallussaan, on ehdottomasti tätä luottamusvelvollisuutta noudatettava. Tieto, tiedot on suojattava. Ja jos puhutaan 10 artiklasta, artiklan kohdasta 2, niin siinä täytyy nämä asiat hyvin tarkasti määritellä. Kollega Kiitoksia. Haluan kiittää esittelijää tästä erittäin hyvin jäsennellystä, jäsennellystä asiakirjasta. Se sisältää kaikki perusperiaatteet tulevia energiamarkkinoida ajatellen. Haluan myöskin onnitella komissiota, joka hyvin nopeasti toimitti asiakirjan joka tulee olemaan hyvinkin vaikuttava tulevaisuudessa. No kun ajatellaan toimintaa energiamarkkinoilla, se ei vaikuta ainoastaan hintoihin, vaan kyseessä voi olla myöskin poliittinen väline, ikään kuin vipu, vaikutusväline. Maat maksavat satoja miljoonia euroja, koska me emme ole onnistuneet luomaan yhtenäisiä energiamarkkinoita tähän päivään mennessä. Jokin aika sitten me käsittelemme asiakirjaa, jossa puhuttiin elintarvikkeiden hinno, hintoja, ja me tulimme siihen johtopäätökseen, että spekulointi hintojen osalta oli yksi tärkeimmistä syistä sille, miksi elintarvikkeiden hinta oli noussut tietyillä alueilla ja tietyissä maissa. No, samahan saattaa päteä myöskin energiahintoihin. Haluaisin puhua enemmän periaatteesta, en niinkään tästä erityistä asiakirjasta. On hyvä, että asiakirjassa mainitaan avoimuusperiaate, se, että luodaan virasto, koska me tarvitsemme tietojen keruujärjestelmän. Tämä tieto tulee olemaan äärimmäisen tärkeä tulevaisuutta ajatellen, jos haluamme luoda tulevaisuuden energiastrategian. Tänä päivänä meidän täytyy tunnustaa, että meillä ei ole olemassa mitään yhtenäistä tietoa. Tämä on jokaisen yksittäisen jäsenvaltion hallussa. Mutta yhtenäiset tiedot olisivat kyllä hyödyllisiä meille kaikille. No sitten toinen asia liittyy hiilidioksidimarkkinoihin. Minulla on tiettyjä huolia siihen liittyen, epäilyksiä. Meidän ei tulisi laajentaa tätä asetusta liikaa ja näin sitten jättää tärkein kysymys huomiota, joka liittyy niihin periaatteisiin, joiden avulla luotaisiin yhtenäiset energiamarkkinat. Mikäli me onnistumme samanaikaiseksi yhtenäiset markkinat, me voimme sopeuttaa sen myöskin hiilidioksidimarkkinoiden periaatteisiin. No mitä sitten tulee väärinkäytöksiin? Liettuassa meillä on hyvin selkeä esimerkki. Me sulimme Ingaliina ydinvoimalan ja me maksamme nyt enemmän energiastamme. Tämä on hyvin selkeä esimerkki tästä väärinkäyttöasemasta, joka energiantarjoajalla on. No sitten seuraava asia liittyy kaasumarkkinoihin liittyviin ongelmiin. Tulevaisuudessa kaasun kysyntä tulee ainoastaan kasvamaan. Ja asiakirjan tulisi mainita myöskin tavoitteemme luoda kaasun hankintaryhmä, jonka herra Busek mainitsi viime vuonna. No, tämä on hyvin mielenkiintoinen mietintö. Ja me kaikki tulemme tekemään kyllä koko joukon ehdotuksia tämän asiakirjan parantamiseksi, mutta perusperiaatteen tulisi olla se, että vuoteen 2014 mennessä me poistaisimme kaikki energiasaarekkeet ja loisimme yhtenäisen järjestelmän, joka tässä on esitetty tässä asiakirjassa. Kömpels, um, kiitoksia. Er sosialistien asia käsittelevä varjoesittelijä on Svoboda, joka ei pysty olemaan läsnä. Me teemme äm, tiivistä yhteistyötä. Olen Tsatsi Markkaakiksen kanssa myöskin jo kokoontunut, koska tämä suunta, mihin hän on tässä menossa, niin voimme vain tukea sitä. Aina voidaan puhua yksityiskohdista ja Ähm, myöskin aina ehdotettua lainsäädäntöä voidaan parantaa, mutta minun mielestäni yksi kohta on sellainen, joka on ehdottoman välttämätön. Eli tämä asetus on välttämätön. Eli minä kannatan sosiaalista markkinataloutta ja me tiedämme, että aina markkinat ja lainsäädäntö ei ole oikein mutta aina jos on, jos on markkinoita, niin markkinoita mm, ja oikeuksia pyritään myöskin väärinkäyttämään. Mm, minulla oli se etu, että minä sain markkinoiden väärinkäyttödirektiiviä käsitellä täällä parlamentissa, mutta nyt direktiivi ei ole sovellettavissa ja nyt sitten komissio on esittänyt tämän ehdotuksensa ja kuten George sanoi, niin tämä on erityislaki, mutta jos ajatellaan sähköpörssejä ja kaasupörssejä, niin niillä on kontakteja se ei yleisesti kosketa reaalivirtoja ja nämä Markkino, näillä markkinoilla ei toimi pelkästään sähkö- ja kaasukauppiaita, vaan osittain myöskin pankit, koska heillä on asiakkaita ja mm, usein he toimivat omaan laskuun ja vipurahastot ja muut rahoitusalan toimijat. Nämä joskus hyvin suuret eh, hintavaihtelut näillä markkinoilla houkuttelevat – ja nämä ovat joskus niin suuria, että niitä ei pysty perustelemaan. Jos ajatellaan vapautettuja markkinoita, niin pelätään, että kapasiteetti laskisi ja siitä seuraisi, että hinta, hintaerot olisivat ääri, äärimmäisen suuria, mutta – ne ilahduttavat kauppiaita, koska he ansaitsevat enemmän hintojen heilahteluista kuin nousevista hinnoista. Vuonna 2008 esimerkiksi sähkön spotmarkkinoilla megawattitunti maksoi keskimäärin 38 euroa ja se nousi 2400 euroon. 16. ja 17. tammikuuta tänä vuonna ihan muutaman tunnin sisällä spottihinta nelinkertaistui 15-60 euroon, kun yksi suuri yhteis, yhtiö osti kaiken käytettävissä olevan ja sitten siitä annettiin selvityksenä, että suuri toimittaja sulkeutui verkosta. Me tiedämme, että tämä on sisäpiiririkkomus, jota pitäisi kuluttajien ja talouselämän etujen vuoksi myöskin käsitellä oikeudessa. Ja siksi minusta tämä asetus on niin välttämätön ja talousvaliokunnan varjoesittelijänä minä tulen myöskin suosittelemaan, että se hyväksytään. Kaksi tai kolme kommenttia vielä. Jos mm, hyväksymme tämän asetuksen, josta minä lähden liikkeelle, niin ei tämä virasto Aser, joka vasta muutaman viikon ajan on Ljubljanassa toiminut, niin sen täytyy saada määrärahoja. Ilman määrärahoja se ei pysty hallitsemaan tätä lisätyötaakkaa. Mitä tulee niihin ongelmiin, mitkä Markakis mainitsi, että pitäisikö remit laajentaa myöskin hiilidioksidimarkkinoita koskemaan, niin periaatteessa minä kannatan sitä, koska me olemme kokeneet, että hiilidioksidimarkkinoilla – ei ole pelkästään tietoverkkohyökkäyksiä ollut ihan vähän aikaa sitten viimeksi, vaan siellä on häilyvyyttä hyvin suuressa määrin. Minä odotan komission, komissiolta kantaa siihen, että remit laajennettaisiin hiilidioksidimarkkinoille tai sitten jotain vastaehdotusta, jonka voisimme hyväksyä. Komissio on ilmoittanut, että se tulee MIFID-direktiiviä lähiaikoina uudistamaan ja markkinoiden väärinkäyttödirektiiviä tullaan myöskin parantamaan. Voisimme kuvitella, että hiilidioksidimarkkinat katetaan sillä tai sitten, että laaditaan erityislaki, mutta me emme voi hyväksyä sitä, että tämä hiilidioksidikauppa jatkossakin on ähm, pettu, pettä, pettureiden ja keinottelijoiden markkinat. Jos puhutaan sanktioista, niin minusta on ehdottoman välttämätöntä se, että seuraamukset yhtenäistetään myöskin tällä alalla. EPPn kollega muistutti siitä, että valtiot eivät yleensä hyväksy sitä, vaan he mm, sanovat, että me olemme vastuussa seuraamuksista. He eivät hyväksy sitä, että joku heidän sijastaan tekee päätöksen seuraamuksista, mutta täytyy olla niin, että Euroopan unionissa myöskin tässä kohdin on reilu pelikenttä ja että seuraamukset ovat oikeudenmukaisia ja varoittavia. Tässä kohdin Satsimarkkaakis saa meidän täyden tukemme. Kiitoksia. Katselen kelloa, kun komissaari tulee kohta, mutta siitä huolimatta annan vielä komissiolle puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan aivan aluksi kiittää herra Satsimarkkaakisia esittelijää, mutta myöskin kaikkia muita puhujia. Tässä tämä vaikutti koko lailla myönteiseltä tämä ilmapiiri. Haluaisin kiittää myöskin yhteistyöstä esittelijän kanssa. Se toimi erittäin hyvin. Ja me kyllä olemme erittäin kiitollisia hänen tuestaan. Minä nyt halua tässä painottaa sitä, että missä kohdin olemme samaa mieltä. Puhun lähinnä niistä kohdista, jotka täällä on otettu erityisesti esille, koska tämä varmaankin on mielenkiintoisempaa. Ei ainoastaan hän, vaan myöskin muut, kuten herra Georg ja herra Goebbels puhuivat hiilidioksidiaiheesta. Voin vakuuttaa teille, että komissio on erittäin kiinnostunut siitä, että hiilidioksidikauppaa – ja sertifikaattien kauppaa, e, että se ei tapahtuisi tällaisessa oikeudettomassa tilassa. Tässä tarvitaan kyllä sääntelyä. Toisaalta olemme kyllä sitä mieltä, että lupa, kauppa hiilidioksidia ajatellen on katettu paremmin MADin tai MIFIDin kautta kuin REMITin kautta. Tämä hiilikauppa, nämä ovat rahoitusvälineitä, joita siellä kaupataan. Ja uskomme, että rahoitussääntelijät varmaankin ovat tässä paremmat valvomaan ja tutkimaan tilannetta. Toisaalta me kyllä olisimme avoimia sille mahdollisuudelle, että ASER voisi ikään kuin sivusta seurata tätä hiilidioksidikauppaa. No, mitä tulee sitten vastaaviin viranomaisiin, nämä designated authorities – ja myöskin ongelma, tämä erityisesti saksalainen ongelma, eli että olisi tällainen ikään kuin avoin paikka. Me olemme tässä ennemminkin herra Turmesin linjoilla. Me uskomme myös, että meidän ei tulisi tässä mitään tilkkutäkkiä saada aikaiseksi. Euroopassa meillä on energiavalvontaviranomaiset, jotka ovat Aserin selkäranka. He tapaavat siellä, ja jos Aser tässä nyt sitten on avainroolissa ajatellen sähkön markkinoiden valvontaa, niin niiden tulisi tehdä yhteistyötä niiden kollegojen kanssa, jotka myöskin ovat ASERin sääntelylautakunnassa. Ne ovat sääntelyviranomaisia, valvontaviranomaisia, eikä meidän tulisi tässä mitään tällaista tilkkutäkkiä saada aikaiseksi, niin kuin herra Turmes totesi, vaan me olemme selkeästi niillä linjoilla, että energiavalvontaviranomaiset ovat oikeat viranomaiset, joiden tulisi olla kontaktissa toisiinsa, joiden tulisi myöskin hoitaa valvonta. No sitten, mitä tulee delegoituihin säädöksiin, minä puhun aivan lyhyesti vain niistä. Tämä tulee ylipäätään kahdessa kohdassa esiin tässä luonnoksessa. Me uskomme että komissio, mitä tulee määritelmän kattamiseen, tulisi olla merkittävässä roolissa delegoitujen säädöksien kautta. Tämä on se malli, jota me myöskin lyhyeksi myynnin asetuksen kautta sovellamme. Me luo tässä mitään uutta ja uskomme, että delegoidut säädökset ovat tässä oikea väline, jotta nämä päätökset voidaan tehdä. No mitä tulee sitten äh, tähän lisenssikysymykseen, me olemme hiukan skeptisempiä kuin herra Kaakis. Me emme usko, että me tarvitsemme tässä mitään byrokratian lisäystä. Hän totesi tänään, että hän äh, voisi ajatella myöskin tätä rekisteröintiä. Ehkä tämä on se kompromissi, jonka me voisimme löytää, mutta jos ajatellaan tällaista pitkälle menevää lisenssijärjestelmää, eli kaikki ne, jotka ottavat kauppaan osaa, niin tähän ei kyllä mielestäni ole riittäviä syitä tämän luomiseksi. No mitä sitten tulee seuraamuksiin? On jo tehty hyvin paljon työtä rahoitusmarkkinapuolella. Ehkäpä tässä voitaisiin jokin ristiviittaus saada aikaiseksi sille, että miten rahoitusmarkkinoilla näitä seuraamuksia käsitellään. Tämä voisi ehkä olla ratkaisu myöskin sähkön ja kaasun kaupalle. No sitten mitä tulee äh, näihin EUn ulkopuolisiin markkinoihin, Norja, totesitte aivan oikein, että se ei ole ongelma. Se, että Sveitsin markkina- tai kauppapaikat otettaisiin mukaan, se tulee olemaan vaikeampaa, koska kahdenvälisissä sopimuksia, joita Sveitsin kanssa on solmittu, meillä on olemassa tähän ratkaisu. Haluaisin kuitenkin mainita, että EU yritykset, ne, jotka eivät tee kauppaa EU-ssa, vaan Sveitsissä, ovat ilmoitusvelvollisia, joten lähestymme tätä ongelmaa tois, tois, toiselta puolelta. Tämä ei ole mikään musta laatikko, vaan palaamme siis näihin yrityksiin, jotka tätä kauppaa tekevät. No sitten tämä mahdollisuus tällaisia Aserin edustustoimistoja saada aikaiseksi Euroopan eri kaupunkeihin. Olen hiukan varovainen. Mielestäni on hyvä, jos Aserilla on tällainen kontaktipiste Brysselissä, mutta kun ajatellaan, että nyt meillä on tällainen moderni teknologian aikakausi meneillään, niin mielestäni emme tarvitse mitään lisätoimistoja Euroopan Aserille. Joten tässä ei myöskään tarvita mitään lisäbyrokratiaa. Äh, edustaja Turmesin ehdotus, että otettaisiin tässä paikalliset markkinat huomioon. Tämä on mielenkiintoista, niin minä pääsen kyllä loppuun puheenjohtaja. Myöskin muut äh, kommentit, joita esimerkiksi Vidal Quadras tässä esitti, niitä täytyisi tarkastella yksityiskohtaisesti. Ne ovat äh, mielenkiintoisia, tietysti muotoilu tässä vaikuttaa, mutta haluan kiittää kyllä herra Satsimarkakisia ja kaikkia muita tuesta ja siitä, että ehdotuksemme on suhtauduttu varsin myönteisesti. Kiitoksia. Kollega Satsimarkakis vielä lyhyesti. Kiitän komissiota siitä, en, erityisesti siitä, että käsittelitte kaikkia kohtia. Ehkä löydämme jonkunnäköisen kompromissin, mitä tulee näihin yhteysvirastoihin. Me emme halua kaikkialla Euroopassa näitä yhteysvirastoja, vaan korkeintaan yhdellä tai kahdella hyvin tärkeällä kauppapaikalla, joilla ei olisi pelkästään pääsyä, vaan että luotaisiin myöskin houkuttelevia työpaikkoja. Joskus on vaikeaa saada ihmisiä Ljubljanaan. Tätä ei voida verrata USAhan, missä kaikki puhuvat samaa kieltä. Jos espanjankielisen asiantuntijan täytyy muuttaa Sloveniaan, niin silloin hänellä on vaikeuksia saada lapsia sinne kouluun. Eli Brysselissä tai Pariisissa tämä olisi yksinkertaisempaa. Sitten tämä on yksi syystä, mitä varten haluamme näitä yhteystoimistoja. Monet kiitokset kollegoille näistä vihjeistä. Kiitoksia. 19. huhtikuuta kello 12 on määräaika tarkistusten jättämiselle ja nyt sitten tämä kohta on käsitelty. Haluan yhden kohdan nyt vielä ennen tätä määräaikaa sanoa. Eli Chichesterin kohdalla määräaika on 13.4 puolelta päivin. Ja sitten seuraava kohta komission jäsen Oettinger onkin jo läsnä. Toivotan hänet sydämellisesti tervetulleeksi. darf den kommissar herzlich begrüßen toivotan komission jäsenen sydämellisesti tervetulleeksi ties kuinka monetta kertaa. Ja enkä usko, että tässä tarvitaan mitään pitkiä esipuheita, vaan pyydän, että komission jäsen nopeasti käyttää puheenvuoron niin, että hän voi johdattaa meidät keskusteluihin. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Niin, puheenjohtaja, arvoisat edustajat, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia mahdollisuudesta käydä täällä keskustelua teidän kanssa. Haluan yhdessä tarkastella teidän kanssanne esityslistaa, joka meillä on tässä, joka käsittelee seuraavia kuukausia. Ja haluan puhua niistä painopistealueista, joita komissio on ottanut esille energia- ja ilmastonsuojelun osalta. Nyt kun ajatellaan Euroopan neuvoston kokosta 4. helmikuuta, haluamme ottaa ne asiat esille, joita siellä käsiteltiin ja myöskin käyttää myötä tuulta, joka sieltä tulee. Ener- haluamme saada energiasisämarkkinoita eteenpäin hyvinkin massiivisesti. Hyvät naiset ja herrat, mielestäni ei ole hyväksyttävää, että 15 vuotta sen jälkeen, kun energiasisämarkkinat kaasulle ja sähkölle muutettiin eurooppalaisiin lainsäädännöksi, niin sisämarkkinat, niitä ei ole saatu päätökseen täysimääräisesti. On edelleen olemassa osa markkinoita, avoimuutta on liian vähän, liian vähän kilpailukykyä, kyllä jäsenvaltiot ymmärtävät kyllä vahvemminkin tehtävänsä siinä, että ne tukevat ja suojaavat ja kehittävät tai muuttavat markkinasääntöjä tätä kautta. Sisämarkkinoiden äh, aikaansaattaminen on tärkein tavoitteemme. 2014 on tärkeä vuosi. Me seuraamme myöskin kolmannen sisämarkkinan paketin täytäntöönpanoa. Se, sen pitää olla jo täytäntöönpantu. Jäsenvaltiot ovat tänne saavuttaneet, toiset eivät. Ja kesään mennessä me tulemme seuraamaan tätä prosessia, mutta toisella vuosipuoliskolla tulemme myöskin muodollisesti toimimaan siinä kohdin, missä sisämarkkinapaketti ei ole, sitä ei ole realisoitu riittävästi tai ollenkaan. Toisekseen me haluamme myöskin ottaa tässä ulkoisen ulottuvuuden huomioon ja tulemme antamaan tiedonannon liittyen yhteiseen eurooppalaiseen energiaulkopolitiikkaan. Tähän on olemassa ensimmäisiä papereita myöskin neuvoston puheenjohtajalta, komissiolta. Minä mielelläni lähestyn teitä kesällä, jotta voin yhdessä käsitellä teidän kanssanne siitä kysymystä, että missä yhteinen ulkoinen politiikka on järkevää sen ei tule korvata jäsenvaltioiden tekemää politiikkaa, vaan täydentää niissä kohdin, missä yhteiset eurooppalaiset tavoitteet voidaan saavuttaa helpommin ja missä energiakumppani ulkoisessa mielessä saa aikaiseksi sellaiset olosuhteet, että tehdään yhteistyötä. No esimerkiksi Kaspiameren alueella, Itä-Euroopassa ja myöskin Välimeren alueella. Mielestäni tällainen yhteinen ulkoinen politiikka olisi hyvä. Ja sitten kolmanneksi me valmistelemme toukokuusta lähtien eh, energian etenemissuunnitelmaa vuodelle 2050. Hyvin kunnianhimoinen tehtävä. Miettikääpä, että nyt olisi vuosi 1970 ja että nyt pohtisimme vuotta 2011 vuonna 70, kun ajatellaan sen hetkistä tietotasoa ennen öljykriisiä, ennen, ennen muurin murtumista, ja Eurooppa oli hyvin paljon pienempi talouden rakenteet olivat aivan erilaiset, joten olisimme arvioineet täysin väärin. Joten tässä mielessä 2011, tällä, nyt on aivan yhtä vaikeaa myöskin pohtia vuotta 2050, mutta kyse ei ole ainoastaan siitä päivämäärästä, vaan enemmänkin siitä kysymyksestä, miltä energiaa ilmapiiri näyttää esimerkiksi vuonna 2025, 2030 ja 2040, sillä sijoittajat riippumatta siitä, että investoivatko he tuotantolaitoksiin, varastointilaitoksiin, tutkimukseen tai infrastruktuuriin. Tässä tarvitaan kyllä toimintasuunnitelmaa. Ja se, että komissio nyt työstää tätä suunnitelmaa ja että neuvosto ja te, te teette tästä päätöksen, se täytyy antaa suunnitteluvarmuutta sijoittajille, jotta voimme paremmin kuin aikaisemmin saada investointivirtoja energia-alueelle. No sitten tällä hetkellä me valmistelemme stressitestiä. Tämä on hyvin tärkeä painopistealue tälle vuodelle. Me olemme kansallisten ydinvalvontaviranomaisten kanssa olleet yhteydessä tehdäksemme päätöksen siitä, että miten ja kuka tekee näitä tutkimuksia, millä kriteereillä ja miten nämä tulisi arvioida. Ja Tämä tulisi tapahtua siten, että joulukuussa Euroopan neuvostolle voitaisiin esittää tutkimustulokset ja ehdotukset sen jälkeen, kun Euroopan unionin kaikki ydinvoimalat on tutkittu. Me olemme tällä hetkellä myöskin siinä tilanteessa ja käymme keskusteluja siitä, että saisimme tärkeät naapurimme mukaan tähän, että he osallistuisivat näihin stressitesteihin. Meillä on esimerkiksi yhteyksiä Ukrainaan, Venäjään, ensi viikolla Sveitsiin. Meillä on kutsuja, joita olemme lähettäneet Armenialle ja Kroatialle, mutta myöskin sellaisille maihin, jotka esimerkiksi haluavat ydinvoimaa käytettävän Turkki ja valko -Venäjä. Heidätkin on kutsuttu tänne, jotta voisimme yleiseurooppalaiset tutkimukset saada aikaiseksi. Muuten painopiste, joka on siis infrastruktuuri, tulee ensimmäisen tiedon tiedonantomme jälkeen. Meillähän on nyt tällainen uusi työasiakirja myöskin liittyen TEN-linjoihin ja rahoitukseen. Infrastruktuurin laajentaminen on äärimmäisen tärkeä meille kaikkein tärkein asia. Ja sitten myöskin me puhumme tässä energiatehokkuudesta. Tavoitteena on tässä 20 prosenttia saada yhdeksässä vuodossa kahden askeleen strategialla saada aikaiseksi. Tällä hetkellä kyse on vapaaehtoisesta. Se on sitova ainoastaan tiettyjä toimenpiteitä ajatellen, mutta viimeistään 2013-2014 tavoitteet ovat myöskin sitovia, mikäli jäsenvaltioissa kehitys tapahtuu samankaltaisesti kuin nyt viime vuosina on tapahtunut. No sitten julkiset rakennukset, ne ovat aivan merkittävässä asemassa. Haluan monestakin syystä, ainakin kun puhutaan markkinoista ja sitten, että ne on esimerkki, esimerkin asemassa, mutta myös koska julkiselle kuuluu 12 prosenttia näistä rakennuksista. Nämä julkiset rakennukset, koulut, yliopistot, parlamenttirakennukset, kasarmit, kaupungintalot, vanhusten talot, kaikki nämä ovat painopistealueita pitkällä aikavälillä. Ovat tutkimuksemme osoittaneet, että näissä rakennuksissa ja niiden energiatehokkuudessa ainoastaan yksi viisi prosenttia vuodessa investoidaan. 17 vuodessa päästäisiin eteenpäin. Koska tekniikka uusiutuu aina 20 vuoden välein, niin kyllähän tämä tahti on liian hidas. Joten haluamme vähintään kolmen prosentin arvo ottaa tässä huomioon. Jäsenvaltioiden tulisi, jos direktiivistä tulee sitova, vuosittain ilmoittaa kolme, kolmesta prosentista näistä rakennuksista, että niistä tulisi energiatehokkaita. Ja myöskin tässä eurooppalainen budjetti on, esimerkiksi kohesio, rakenne ja alueelliset ohjelmat ovat merkittävässä asemassa. Nämä ovat järkeviä lukuja, mutta jäsenvaltiot eivät käytä niitä hyödykseen tase osoittaa sen, että varoja ei aina ole käytetty. Haluan, että energiatehokkuus otetaan myöskin tämänhetkisessä budjetissa huomioon, mutta myöskin vuoden 2014 jälkeen, että siitä tulee prioriteetti ajatellen kaikkia rakenneohjelmia Euroopan unionissa. No, ei meidän tässä tule niin me olemme investoineet viimeisen kymmenen vuoden aikana hyvin paljon näihin rakennuksiin. Mutta jos nyt ajatellaan, että meidän kylästämme pitäisi tulla kauniimpi ja niin poispäin, niin ei tässä energiatehokkuutta kuitenkaan ole otettu huomioon. Se, ei ole niin, se on näkymätöntä. Se, joka tekee rakennuksesta energiatehokkaamman, niin ei sitä näe mitenkään. Tuottohan tulee vasta myöhemmin. Ja nyt kun ajatellaan näitä olemassa olevia rakennuksia ja se, että annetaan rahoitusta, yksittäisille, yksittäisille omistajille, niin nämä ovat merkittäviä asioita, kun ajatellaan energiatehokkuusstrategiaamme. No sitten tämä smart grids-aihe, älykkäät verkot. Minä olen sitä mieltä, että pan-eurooppalainen infrastruktuuri, ajatellaan tällaisia superverkkoja, on tärkeä. No esimerkiksi Pohjanmeri, offshore, nämä verkot Euroopan keskukseen älykkäiden verkostojen käyttö ja interaktiivinen huomioonotto on tässä tärkeää. Meidän ei tule aliarvioida näitä, joten tästä syystä tämä älykäs verkosto ja siihen liittyvä tiedonanto on tärkeä. Kyse on teknisten normien ja standardien kehittämisestä, kyse on tietosuojakysymyksistä kuluttajaa ajatellen, kyse on oikeuspuitteista, jotta saataisiin kannustimia aikaiseksi älykkäiden verkkojen käyttöön kattavasti. Ja kyse on myöskin tutkimuksesta ja kehityksestä ja uusista järjestelmistä. Ja näin ollen myöskin seuraavasta tutkimuksen puiteohjelmasta. Ja sitten yleinen tutkimus. Olen hyvässä yhteydessä kollega Gegen Quinnin. Hän tukee minua siinä mielessä, että seuraavassa tutkimusbudjetissa vuodesta 2014 viimeistään energian tutkimusvarat tutkimusvarojen puitteissa ovat sellaisia, että niitä tulisi kasvattaa varastointiteknologia, verkkoteknologiat, nämä ovat painopistealueita, jotka tulisi ottaa huomioon. Me tässä pääsemme liian hitaasti eteenpäin, kun ajatellaan uusia varastointiteknologioita sähkön varastoinniksi. Haluan tässä kertoa teille visiosta. Noin puoli vuotta sitten kaasun toimitusvarmuusdirektiivistä päätettiin ja päätettiin, että 30 päivän aikana jokainen jäsenvaltio täytyy säästää kaasua, varastoida kaasua 30 päivän ajaksi, jotta tässä ei tulisi riippuvais, riippuvaiseksi tai että teollisuus ei joutuisi ongelmiin. Eli se 30 päivän varastoon minä toivoisin, että meidän sukupolvemme voisi tutkimuksen ja kehityksen kautta päästä sellaiseen tilanteeseen, että 30 päivän varastointi saataisiin sitovaksi direktiivissä. Tällä hetkellä tämä, tätä ei voisi kuvitellakaan, mutta mielestäni eh, edistysaskel erilaisten varastointimenetelmien kautta ei ole mitenkään käsittämätön ajatus. No sitten offshore, öljy ja kaasu. Tässä vuoropuhelun kautta me olemme nähneet porsaanreiän säännöissä ja määräyksissä ja me haluamme tässä antaa eurooppalaisen standardiehdotuksen niissä tärkeimmissä kohdissa, jotka, jotka tämän vuoden aikana saadaan käsiteltyä. Ja olen kyllä valmis kaikkien näiden asioiden kohdalla valmis olemaan tiivistä yhteistyötä kaikkien valiokuntien ja edustajien kanssa. Kiitoksia paljon. Kiitoksia. Komission jäsen. Meillä on aikaa nyt kello viiteen asti. Jos haluamme kuulla komissaarilta vastauksia, niin eh, minun, meidän pitäisi keskittyä näissä kysymyksissä. Minulla on pitkä lista Ehkä voimme sopia siitä, että nämä kiitokset ja tervetulotoivotukset, jotka ovat aina mukavia, että jätämme ne pois. Komission jäsen tietää, että me annamme hänelle kovin paljon arvoa ja että me olemme erittäin iloisia siitä, että hän on täällä. Eli pyritään keskittymään kysymyksiin ehkä sitä kautta pystymme myöskin pakottamaan komission jäsenen vähän voimakkaammin siihen, että hän antaa konkreettisia vastauksia. Kaksi minuuttia. Paul de Castillo ensin por elogiado. Eh, así que... Joo, voitte tosiaan katsoa, että olette tervetullut. Jätän sen siihen. Teidän esittelynne käsitteli hyvin laajalti tulevaisuutta ja erityisesti sitä, mitä energialalla on edessämme. Te mainitsitte mahdollisuuden eh, energiapoliti- energiaulkopolitiikasta. Aiotaanko tätä nyt todella edistää teidän pääosastollanne vai käsitelläänkö asiaa jollakin toisella pääosastolla? Esimerkiksi ulkoasioiden pääosasto voisi käsitellä energiapolitiikan uutta ulottuvuutta. Ja parlamentissa ensin ulkoasiainvaliokunta käsittelee sitä ja sitten vasta ITRE yhteinen päätöslauselma, joka tsunamista annettiin ja maanjäristyksestä ja Fukushiman onnettomuudesta Japanissa annettiin. Siitä äänestettiin lopullisesti myös. Äänestyksen aikana jotkut päätöslauselman kohdat olivat sellaisia, että niissä parlamentti vetosi hyvin tärkeisiin alueisiin ja pyysi komissiolta tietoa. Ensinnäkin on selvää, että ydinvoimaloiden stressitestit on toteutettava niin kuin komissio on sanonut, mutta parlamentin mielestä niiden pitäisi olla pakolla, pakollisia ja niihin pitäisi soveltaa tiettyjä yhtenäisiä kriteerejä ja sääntöjä. Stressitestien täytyy osoittaa, osoittaa, että reaktori noudattaa tiettyjä määräyksiä. Jos ydinvoima, uusia ydinvoimaloita rakennetaan, niin niiden täytyy myös nämä samat kriteerit täyttää. Tästä ei edes tarvitse käydä keskustelua. Parlamentin mielestä tämä on tärkein asia. Uusiutuvia energioita tarvitaan. Emme kuitenkaan pääse tavoitteeseen 20 prosenttia vuoteen 20 2030 mennossa. Ajatellaanpa vaikka ITER-hanketta. Sitä pitäisi jatkaa, sen rahoit, siihen pitäisi saada riittävä rahoitus. Kyse on todella tärkeästä hankkeesta Euroopan unionille sekä maailman energiapolitiikan kannalta. Kiitos. Kolarska Popinska. thank you very much. I want... Kiitos oikein paljon. Haluaisin käsitellä samaa asiaa Tehän tiedätte, että Strasbourgissa epäonnistuttiin yhteisessä päätöslauselmassa Fukushiman ja energiapolitiikan turvallisuuden suhteen. Haluaisinkin kysyä teiltä, mikä teidän mielestänne pitäisi olla seuraava vaihe, jotta voitaisiin vahvistaa EUn ydinturvallisuuspolitiikkaa. Tehän sanoitte jo, että stressitestit toteutetaan, mutta minä haluaisin tietää, mikä on seuraava askel. On hyvin ratkaisevaa, mitä komissio aikoo tehdä tai mitä komissio pitää mahdollisena toteuttaa ja mitä me pidämme mahdollisena. Infrastruktuurin rahoittamisestakin puhuitte ja haluaisin kysyä, onko teillä jonkinlaista käsitystä siitä, millaisia välineitä pitäisi tämän rahoituksen varmistamiseksi käyttää? Pitäisikö meillä olla jokin erilainen, raho, erillinen rahoitusväline vai käytetäänkö kohesiopolitiikan alaisia varoja infrastruktuurin rahoittamiseen? ja voitaisiinko mahdollisesti muita rahoitusvälineitä käyttää? Kiitos. Kollega Bellet. Kollega Bellet. Dank u wel, eh, voorzitter, eh, meneer de commissaris. Eh, ik heb met veel belangstelling... Puheenjohtaja, komission jäsen, olen suurella mielenkiinnolla lukenut haastattelunne Spiegelistä. Siitä käy selkeästi ilmi, että te haluatte panostaa nopeutetusti uusiutuviin energialähteisiin. Tässä on koko joukko haasteita, akut, vesivoima ja niin edelleen. Ja sitten infrastruktuuri, nämä suuret moottoritiet niin, että uusiutuvat energialähteet voidaan kuljettaa pohjoisesta etelään ja päinvastoin koko Eurooppaan, ei pelkästään Saksaan. Ja seuraava kohta esityslistalla on kollega Susa Wagnerin mietintö ja siinä tulemme käsittelemään tätä. Tämä tietenkin on suunnattoman suuri rasite, jos se maitse hoidetaan. On olemassa kansalaisaloitteita aina, jotkut vastustavat sitä, eli tätä tämä viivästyy kansalaisten reaktioiden kautta ja kysymys kuuluu, että mitä mahdollisuuksia on Euroopan budjetissa niin, että voitaisiin maan alla moottoritiet, rakentaa. Onko olemassa hankkeita tai rahoitusta eurobondeista tai rahoituksesta riippumatta? Miten arvioitte, että eri jäsenvaltiot sen tekisivät, jos ajatellaan uranimaksua sellaisista ydinvoimalaitoksista, jotka on otettu pois käytöstä, jos ajatellaan näitä suuria voittoja, että niitä käytettäisiin infrastruktuurin uusiutuvien energialähteiden puolesta. Rouva Savila. Arvoisa komissaari, minulla on kolme kysymystä teille. Ensinnäkin, mitä tulee infrastruktuurien rahoitukseen? On olemassa hyvin houkutteleva väline, nimittäin hanke joukkovelkakirja. Tässä voitaisiin löytää jotakin rahoitusta nimenomaan energiainfrastruktuuria ajatellen. Komission tarkoituksena on vuonna 2014 ottaa tämä kyseinen väline käyttöön. Se on mielestäni kyllä varsin myöhään, jos me nyt haluamme saada aikaiseksi tällaisen rahoitukseen liittyvän mekanismin. Voisitteko ehkä tarkistaa, Eikö olisi mahdollista toimia tässä nopeammin, varsinkin energiasektorilla, niin että käytetään tällaisia hankejoukkovelkokirjoja infrastruktuurien rahoittamiseksi? Ja onko teidän tarkoituksenne luetteloida ne energialähteet, joita Euroopan unionissa on? myöskin uusiutuvien energianlähteiden ohella meillä on maakaasua etelässä. Siellähän puhutaan, että on, ener- on maakaasulähteitä, esiintymiä ja myöskin muissa Euroopan unionin kolkissa tällaisia on. Ja myöskin liuskekaasu. Yhdysvallathan on todennut, että Saksassa on kolme miljardia kuutiometriä. Euroopan unionilla on omia lähteitä, omia resursseja. Voitaisiinko tätä asiaa hiukan tutkia ja katsoa, millaisia lähteitä on olemassa? Ja sitten nämä ydinreaktoreiden stressitestit. Te mainitsitte Romanian vuodesta 80 lähtien me, meillä on Tsenakonnan voimala, jota käytetään, jota on tarkoitus käyttää kolmen reaktorin kanssa. Nibler. Kiitoksia puheenjohtaja, komission jäsen. Kolme kommenttia. Ensinnäkin haluaisin siihen liittyen, mitä Pilar Castillo sanoi ja mitä Kolarska Popinska sanoivat, niin olen samaa mieltä. Olin viime viikolla keskustelussa läsnä alusta loppuun ja myöskin päätöslauselmassa Fukushimasta vaikka sitä ei hyväksytty, niin kaikki, jotka käyttivät puheenvuoron riippumatta poliittisesta ryhmästä, niin kaikki tukivat sitä, että Euroopassa ydinvoimalaitoksille pitäisi varmistaa korkeimmat mahdolliset turvallisuusstandardit. Minä uskon, että tämä on parlamentin poliittinen signaali, jonka esitän vaikka emme saaneetkaan aikaan päätöslauselmaa, niin toivon, että otatte sen jatkosuunnitteluissa huomioon. Puhuitte vuoden 2050 energiasuunnitelmasta ja ulkopolitiikasta ja haluaisin muistuttaa teitä Pohjois-Afrikan aurinkoenergian tuotannosta ja miten sitä voidaan Euroopassa käyttää. minä olen sitä mieltä, että sen pitäisi olla tai sitä pitäisi, sitä pitäisi tulla eurooppalainen hanke ja ehkä komissiossa voitaisiin myöskin tehdä aloitteita tämän suhteen. Siksi esitän tämän ja viimeinen kohta. Aivan oikein puhuitte energian sisämarkkinoista heti aluksi ja totesitte, että ei ole olemassa energiasisämarkkinoita Euroopassa, koska muutamat jäsenvaltiot hyvin protektionistisesti suojelevat omia markkinoitaan. Minusta meidän pitäisi ajatella myöskin, että monissa jäsenvaltioissa on valtion monopoleja eh, ja mielelläni eh, kysyisin, että haluatteko te kollegojenne kanssa asiaan puuttua tässä kohdassa. Seuraavaksi ruokavalio. Thank you very much, Chair. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos esittelystä komission jäsen. Haluaisin kiittää komissiota aloitteesta, joka koskee energiapolitiikan ulkoista ulottuvuutta ja tuen kollega Castillo, joka haluaisi tai joka käsitteli asiasta vastaava valiokunta asiaa. Ulkoinen kansainvälinen ulottuvuus. Siinä pitäisi huomioida sekä Etelä- että pohjoinen nesteytetty maakaasu Afrikan länsirannikolta on yhä tärkeämpää Euroopalle. Toinen asia on tutkimus ja oli hienoa kuulla, että pyritte saamaan budjetista varoja energialan tutkimukseen. Hyvin monilla aloilla on alueilla tarvitaan energian demonstrointihankkeita tai pilottihankkeita ja ne pitäisi olla etusijalla seuraavassa tut- seuraavan sukupolven tutkimusohjelmissa. Haluaisin myöskin eh, hieman lisää tietoa näistä hiilidioksin talteenotto ja varastointia koskevista demonstrointihankkeista. Niitä on kuusi tai seitsemän. Jos voisit niistä hieman kertoa, miten ne edistyvät. Kiitos. Kiitoksia. Vain valaistukseksi, että me otamme puheenvuorot pyyntöjen mukaan listalle. Eli ei mitään muita puheita. Jos jonkun pitäisi puhua toisin, niin pyydän, että ryhmät tekevät toisin, mutta nyt mennään järjestyksessä. Voimme muuttaa tämä milloin tahansa, herra Goebbels. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Komissionissa minun täytyy myöntää, että komission ehdotus liittyen tähän etenemissuunnitelmaan vuoteen 2050 mennessä, niin en usko siihen. Mielestäni on absurdia yrittää määritellä, mitä kaikkea tulee tapahtumaan vuoteen 2050 mennessä. Nämä ovat hiekkalaatikko, leikkejä, toiveajattelu on tässä sallittua, mutta asiassa tässä ei kuitenkaan pysytä ainakaan minun mielestä. Itse totesitte, että tekniikka uusiutuu 20 vuoden välein 2050 vuonna tekniikka on uusiutunut kaksi kertaa ja me haluamme tämän nyt jo tässä ilmaista. Jälleen kerran komissio paljon leikkii näitä ajatusleikkejä vuoteen 2050 sitä silmällä pitäen, mutta vuonna 2050 tuskin kukaan läsnäolijoista on paikalla tarkastaakseen, että olimmeko oikeassa, koska päätimme, että vuonna 2050 100, 80 prosenttia käytetään uusiutuvia energialähteitä energian tarpeen kattamiseksi. No, maailma muuttuu valtaisaa vauhtia. Fukushiman jälkeen maailma, ei ainoastaan energiamaailma, on toisenlainen. Jos huomenna, mitä en toivo, esimerkiksi jossakin satamassa metaanitankkeri räjähtäisi, niin siellä kyllä olisi satoja, ellei jopa tuhansia uhreja, ja sekin tulisi muuttamaan maailmaa ja energiapolitiikkaa. Minä voisin samankaltaisia esimerkkejä ottaa muitakin esille. Fukushiman jälkeen Saksan liittotasavalta päätti öö, sammuttamaan jotkin ydinvoimalat, mutta sen jälkeen Saksan liittotasavalta siitä tulee sitten sähkön tuoja eikä viejä. Ja totta kai se aiheuttaa suuria ongelmia muulle Euroopalle ja minä katson hiukan huolissani seuraavaa kesää, mikäli siitä nyt tulee lämmin, jos meillä on pullonkauloja sähkön toimitusvarmuudessa koko Euroopassa ja ainoastaan Saksan liittotasavallassa. Joten tästä syystä, herra komissio, komissaarin jäsen, teidän tulisi keskittyä siihen, mitä tapahtuu huomenna ja ylihuomenna. Haluaisin mielelläni tietää, miten nämä ener- uusiutuvat energialähteet, joita tarvitsemme, miten niitä kuljetetaan, miltä verkostot näyttävät myöskin rajat ylittävästi, miltä näyttää varastointikapasiteetti No puheenjohtaja, vielä viimeinen sana. Me tulemme nyt kokemaan uudet energiamarkkinat. Miten, kun ajatellaan tätä toivottua sisämarkkinaa energialle, miten se tulee olemaan toiminnassa siinä rinnalla? Kiitos. Valsiitti seuraavaksi. Aivan ensiksi haluaisin onnitella aloitteita kolmannen energiapaketin täytäntöönpanosta. Se vaikuttaa aivan merkittävästi Saksaan. Puhuisin energiatehokkuudesta. On tosiaan monia jäsenvaltioita, jotka eivät ole tätä täytäntöönpanneet ja jo monta vuotta olemme katsoneet, että komission pitäisi lisätä poliittista painetta varmistaakseen sen, että kaikki jäsenvaltiot noudattavat energiatehokkuutta koskevia suuntaviivoja. 2014 vuodesta eteenpäin meidän pitäisi soveltaa energiapolitiikan ulkoista ulottuvuutta ja haluaisinkin kysyä, että miten te tätä käänteistä virtaa sovella, aiotte täytäntöön panna. Sitten kaasuvarantoja koskeva direktiivi sanoitte, että on varan, var, pitäisi olla varastot, jotka riittävät 30 päiväksi. Tähän liittyy todella suuria rahasummia. Ettekö ole sitä mieltä, että kaasun toimitus, maksu tai kaasutoimituskomissio voisi myöskin olla mukana tässä hankkeessa niin, että kansainvälisiltä markkinoilta voitaisiin hankkia kaasua. Nythän jäsenvaltiot ovat jakautuneet tässä. Monet vain yksipuolisesti hankkivat kaasua ja jotkut jäsenvaltiot hyötyvät siitä. Pitäisi muuttaa tätä. Kiitos. Kollega Bütikofer. Bütikofer seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Puheenjohtaja, sallin, että minun nyt poikkeuksellisesti onnitella komissaria. Haluaisin onnitella häntä siitä, että hänen kunnianhimoisissa energiapoliittisissa ähm, tavoitteissaan hän varmasti tukee Stuttgart 21 seuraajia jälkeenpäin tulevia äh, ennen kuin muita. No se oli ihan jotain muuta. No mutta onnittelut, no joo. Minä haluaisin kuitenkin toiseksi sanoa, että huhu ei pidä paikkaansa. 2011 Saksa ei ole nettosähkön tuoja, vaan päinvastoin viejä. Usein voidaan väittää tällaisia, mutta faktat eivät sitä kautta muuta. Mm, jokainen saa edustaa omia faktojaan ja minä pyydän, että tästä vaikka ystävällisessä mielessä järjestettäisiin vedonlyönti, mm, mutta muutamia kohtia, mikä koskettaa sitä, mitä te esititte, riippumatta näistä stressitesteistä, niin uskoakseni voimme jo todeta, että se tapa, miten ydinvoimalaitosten jätteitä Fukushiman jälkeen on välivarastoitu, niin siinä on huomattavia riskejä meidän ei tarvitse stressitestejä toteuttaa eh, saadaksemme sen eh, toteamuksen aikaan, että meidän täytyy kuiva varastointi varmistaa ja minä vaatisin, että teidän pitäisi nopeasti ryhtyä toimimaan ja teidän pitäisi estää se, että ydinjätettä jatkossa viedään maasta. Ja sitten toinen kohta, energian säästö. Energian tehokkuussuunnitelmassa puhuitte muutamasta kohdin mutta se mitä me tarvitsemme on lainsäädäntöehdotukset. Ja me tarvitsemme näitä lainsäädäntöehdotuksia mielestäni vielä ennen kesää niin, että vuoden 2001 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Tanskan puheenjohtajakaudella voimme käyttää tilaisuutta hyväksemme toimia enemmän tämän alan puolella. Ja sitten energian tiekartta kolmanneksi olisi hyvä jos teillä olisi skenaariossanne myöskin hyvä prosentti uusiutuvia energialähteitä. Ja sitten viimeksi minä tuen kovasti tätä energian eh, tutkimus, energiatutkimusta ja näitä prioriteetteja, mitkä asetitte. Mutta minä pyydän, että te tuette ITREä myöskin siinä, että me istämme sen, että jatkuvasti ITERin eh, kasvavat kustannukset eh, pannaan energiatutkimukseen. Meillä ei ole mitään hyötyä siitä, että jos me nostamme rahastoa ja sitten kuitenkin eh, varat menevät jonnekin muualle. Kollega Tikau. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen. Haluaisin todeta, että vuonna 2020 vain yksi prosentti prosentti rakennuskannasta on uusia. 99 prosenttia on siis jo olemassa olevia rakennuksia. Rakennusten energiatehokkuus vaatimus korostaa investointeja asumiseen. Mitä tulee julkisiin elimiin, olemme sanoneet, että vuodesta 2019 näiden äh, raken, julkisten rakennusten energiankäyttö pitäisi olla 0 prosenttia. Meidän pitäisi siis tehostaa rakennusten energiajärjestelmiä. Vuonna 2008 22 jäsenvaltiota eivät vielä olleet täytäntöönpanneet energi- rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä. Miten voisimme investoida 2014 vuodesta lähtien paremmin eh, rakennusten energiatehokkuutta koskeviin vaatimuksiin? Tähän pitäisi myöskin yhdistää paremmin asunnot. Nythän kynnyksenä on 4 prosenttia ja 2020 99 prosenttia rakennuksista on olemassa olevia rakennuksia, jotka ovat myös asuinrakennuksia. Energiatehokkuutta koskeva metodologia otetaan huomioon mainitussa direktiivissä. Haluaisin puhua tästä aikataulusta. Noudatetaanko aikataulua ja pitääkö Euroopan parlamentin antaa tähän suostumuksensa delegoituihin säädöksiin? Kiitos. Kollegat, minulla on tässä vielä kymmenen puheenvuoropyyntöä. Matemaattisesti tämä ei onnistu. Jos puhutte lyhyesti, niin se onnistuu kyllä. Edustaja Matias on ensimmäinen. Kiitoksia puheenjohtaja. No tässä tapauksessa minä heti esitän kysymykset. Ensinnäkin infrastruktuureista Tämä on hyvin hankala asia. Valiokunnan puheenjohtaja totesi meille, että eurojoukkovelkakirjat olisivat yksi asia. No, tätä siis komission puheenjohtaja totesi. No missä nyt tässä on edistytty komission jäsen? miksi puhumme tässä näistä lisämahdollisuuksista liittyen 2014 ajatellen. Sitten näistä stressitesteistä ja siitä, että tällä hetkellä, tällä hetkellä kun Fukushiman onnestus, onnettomuus on nostettu kaikkein korkeammalle tasolle, Chernobylin tasolle suorastaan, niin kysyisin, että millaisia suojalausekeita meillä on ajatellen riippumattomien toimijoiden tekemiä stressitestejä. Ja me tarvitsemme myöskin takeita sille, että tästä tehdään johtopäätöksiä ja myöskin toteutetaan käytännössä. No tulevaisuudessa sellaiset ydinvoimalat, jotka eivät näitä stressitestejä selvitä, niin ne tulisi sulkea. Tästä tulisi kyllä tietää hyvissä ajoin, koska uskon, että tässä on paljon opetuksia siitä, mitä Japanissa tapahtui näiden stressitestien ohella. Tämä myöskin hiukan testaa meidän kärsivällisyyttämme, koska stressitestejä pidetään ikään kuin ihmelääkkeinä koko ydinvoima turvallisuutta ajatellen, jotka vaikuttavat siis kansalaisimme. No sitten vielä kysymys liittyen energiatehokkuuteen. Jos meillä olisi nyt nämä tavoitteet vuoteen 2014 mennessä, niin se mitä tässä kollega Tikao totesi, energiatehokkuus on asia, joka täytyy, sen täytyy päteä olemassa oleviin rakennuksiin. Ajatteko ryhtyä toimenpiteisiin tässä asiassa? Niin anteeksi, meidän täytyy pysyä alle kahdessa minuutissa. Tehän haluatte saada vastauksia näihin, kollega Tuija. Kiitos. No tosiaankin <laughs> me olemme tottuneet kuuntelemaan ensin komission jäsentä ja sitten vasta kyselemme. Minä haluaisin esittää muutamia lyhyitä kysymyksiä asioista, joita on jo käsitelty. Ensinnäkin sisämarkkinat. Mielestäni meidän energia-sisämarkkinat eivät ole avoimet, eivätkä helposti käytettävissä, eivätkä riittävän integroituneet puhumme, muistan, jos en muista huonosti, niin toisessa energiapaketissa puhuttiin jo avoimista infrastruktuureista. Pitäisi avata enemmän näitä markkinoita. Kyse ei ole pelkästään kahden valtion välisistä markkinoista, vaan tässä pitäisi lajittaa tätä. Tämä pitäisi myös liittyä kuntien väliseen toimintaan ja niin edelleen. Sitten puhuitte siitä, että pitää olla sitova tavoite jos huomataan, että asiat eivät edisty. Julkisista rakennuksista riippumatta myös muiden rakennusten täytyisi lisätä energiatahokkuutta ja kuten on sanottu, niin siellä ei ole edistytty. Kansallisia suunnitelmia täytyy laatia ja täytyy olla sitovat tavoitteet ja parlamentti on tähän liittyen tietyt tavoitteet hyväksyneet pienellä enemmistöllä, mutta hyväksyneet kuitenkin. Sitten täällä puhuttiin Desertekistä, mitä voitaisiin tehdä sen edestä niin, että myöskin Välimeren maat jat, jatkuvasti kehittyvät ja voivat valmistautua tuleviin haasteisiin. Ei aina voi ajatella pelkästään näiden maiden maanalaisia varoja, jos EU:ssa ei ole taloudellista yhteistyösuunnitelmaa Välimeren eteläisten maiden kanssa, niin ei päästä eteenpäin. Kiitos. Kollega Enciu. Domnule președinte, eu voi fi, pune o întrebare scurtă ca să pot să vorbească și toți colegii. Și această întrebare se ref- Niin. Olisi hyvä, että kaikki kollegat saisivat täällä puhua. Täällä mikrofoni ilmeisesti puhujalla katkesi. Niin Euroopan unionin strategiat ja politiikka ovat hyvin tärkeitä – meillä on tavoitteena vuosi 2020. Oletteko sitä mieltä, että EUn jäsenvaltiot voivat vapauttaa riittävät varat energia-alalle, energian tehokkuuden ja uusiutuvien energianlähteiden kehittämiseen? Kiitos. De Angelis. De Angelis. Kiitoksia. Grazie. Kiitos. Aivan nopeasti Fukushiman jälkeen meidän täytyy luonnollisesti pohtia näitä asioita. Erityisesti täytyy miettiä energiapolitiikkaa ja siihen liittyviä strategioita. energian ulkopolitiikka on yhteinen tavoite. Kun puhumme tästä, niin katsooko komissio, että nyt olisi aika toimia lyhyellä aikavälillä, ei niinkään pitkällä aikavälillä. Pitäisikö olla myös parempia tavoitteita uusiutuvien energianlähteiden ja vaihtoehtoisten energianlähteiden alalla, jotta voimme varmistaa energian saatavuuden, turvallisen energian saatavuuden. Sitten toinen kysymys. Jos ajatellaan riippumattomuutta, energialan riippumattomuutta, niin kuka tekee nämä stressitestit? Minkälaisia päätelmiä tehdään erityisesti niiden voimaloiden suhteen, jotka eivät läpäise stressitestejä? Ja miten komissio saa sitten tietoa näistä testeistä? Kiitos. Danke, kollega Udi. Kiitoksia, kollega Odi. Kiitos puheenjohtaja. Aivan nopeasti vain näistä stressitesteistä. Komission jäsen mielestäni teidän täytyisi tukeutua kansallisiin hyvin korkean tason asiantuntijoihin. Riippumattomuus on tärkeää stressitestien suhteen. Haluaisin kysyä infrastruktuurista. Aiomme tehdä mietinnön ja aiomme järjestää kuulemisen, mutta pitäisikö teidän mielestänne pohtia EU-tasolla infrastruktuureja, omistussuhteita, rahoitusta, erityisesti älykkäiden verkkojen osalta? Pitäisikö olla innovatiivista rahoitusta, joka perustuu erityisesti kulutukseen, jotta jotta meillä olisi samanlainen tilanne kaikille, kansala- kaikille kuluttajille, missä sitten Espan- Euroopassa sijaitsevatkaan. Poštovani gospod komisar, omenili ste, da pripravljate... Komissaari, te mainitsitte, että vuoteen 2050 mennessä valmistelette tiekarttaa, minkä näköisiä skenaarioita teillä on kasvihuonekaasupäästöjen kohdalla? Onko paljon vuoden 2050 tiekartassa minä esitän, tai minä sain paljon tarkistuksia omaan mietintööni kollegat olivat sitä mieltä, että vähennyksen pitäisi olla enemmän kuin 20 prosenttia ja uusiutuvien energialähteiden pitäisi olla yli 20 prosenttia vuoteen 2020. Eli voisiko energiasektori olla kunnianhimoisempi vuoteen 2020 mennessä ja mitä se merkitsee investointien kannalta? Kiitoksia, Lainen. Ja, vielen Dank. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kaksi kysymysaluetta. Ensimmäinen liittyy stressitesteihin. Tulisiko komissio ottamaan huomioon Saksan turvallisuuskomission ohjeet, varsinkin mitä tulee lentoonnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja myöskin tulviin. Ja sitten toisekseen Tuleeko komissioon niin kuin parlamentin päätöslauselmassa enemmistön enemmistö hyväksyi, että olisi moratorio näille uusille ydinvoimaloille. Päätöslauselmahan ei onnistunut tässä, koska toinen osapuoli vaati liikaa ja toinen ei voinut lähteä tähän mukaan. No, sitten mitä energiakomissaari ajattelee uudesta hiilidioksidiverosta, josta huomenna on tarkoitus tehdä päätös komissiossa. Kollega Karins. Kiitoksia, komissaari. Ydinvoimalaitosten turvallisuus. Te sanoitte, että te olette keskustelleet meidän venäläisten ja valkovenäläisten naapuriemme kanssa. Kysymys kuuluu, että miten te saavutatte sen, että itäisiin naapurimaihin, että siellä ryhdytään toteuttamaan meidän eurooppalaisia standardeja? Um, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsen, että olette avoimesti tulleet tänne. Tietysti se on aina teille vaikeaa, mutta tämä on, on hyvin hienoa sekä jäsenille että teille. Minulla on kolme kysymystä ja yksi pieni toive. Ensimmäinen kysymys se, että Puolan puheenjohtajakauden aikana me puhumme monivuotisesta rahoituskehyksestä. Miten teidän komissionne aikoo valmistautua siihen, että se maksimoi monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa energia-asioiden potentiaalinen. Miten me voimme auttaa tässä? Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Ja toinen on helpompi. Tämän vuoden loppuun mennessä, eli vuoden 2011 loppuun mennessä, Azerbaijan tulee tekemään lopullisen päätöksen Festemis-projektista. Ja tästä syystä Nabukko-hanke ja vastaavat hankkeet tulevat tärkeäksi. Miten te näette, että tämän vuoden loppuun mennessä me voisimme sellaisen hankkeen aloittaa, joka on parempi eurooppalainen. Kolmas liittyy sitten ydinvoimaan. Me hyväksymme ydinvoimaturvallisuusdirektiivin, mutta ainoastaan Espanja, Bulgaria ja Ranska hyväksyivät tämän tai sovelsivat se kansallisessa lainsäädännössä. 24 jäsenvaltiota myöskin se, joka on huolestuneempi ydinturvallisuudesta, ei tehnyt tätä. Miten nämä maat, jotka eivät tehneet sitä, miten me saisimme ne tekemään sen ennen kuin me muutamme tätä, koska stressitestien jälkeen meidän pitää muuttaa sitä. No sitten tämä pieni toive, joka minulla on. Minä toivon, että ne maat, käyttävät vain tiettyä osaa energiamiksistä omassa maassaan. Eivät ole ainoastaan kiinnostuneita tuottamaan energiaa, vaan sitä, että ne eivät myöskään tuo ydinvoimaa omiin maihinsa. Joten kysymykseni onkin se, että miten me voimme saavuttaa sen, että nämä maat eivät tuo ydinvoimaa muista maista. Kiitos. Minä kiitän kovasti ja nyt komission jäsenellä on mahdollisuus 20 kollegan kysymyksiin täsmällisesti vastata. Puheenjohtaja, arvoisat naiset ja herrat, ensinnäkin ydinenergian turvadirektiivi kesäkuussa 2009 se on hyväksytty ja tämän vuoden heinäkuuhun mennessä se pitää olla täytäntöön pantu, pantu jäsenvaltioissa. Sikäli ne jäsenvaltiot, jotka eivät sitä vielä ole tehneet, niin niillä on noin neljännesvuosi aikaa se tehdä. Ja heinäkuussa niissä maissa, missä direktiiviä ei ole täytäntöön pantu, niin tulemme heti välittömästi tekemään siitä seuraamuksiin tai ryhdymme tekemään seuraamuksia. Eli silloin, jos niitä ei ole riittävästi toteutettu. Ja sama koskettaa ydinjätedirektiiviä myöskin, jota te käsittelette. Me odotamme parlamentilta ja neuvostolta tämän vuoden aikana muutoksia, parannuksia, täydennyksiä siihen. Ja sitten sen jälkeen meidän täytyy myöskin ottaa oppia Fukushimasta ne polttoaineelementit, jotka eivät ole ähm, tai jotka on käytetty, niin niitä ei pidä ympäristöön pistää. Äh, ne eivät saa riskiä kohottaa. Ne kuuluvat sinne, mitkä ovat turvallisia ja valvottavia varastoja ja ydinjätedirektiivi pyrkii siihen. Ja ITERin puitteissa jatketaan tutkimusta. Ja sanon nimenomaan, että minun tavoitteeni on, että ITERin määrärahoja ei, e, että siellä energiatutkimus ei dominoi, ei myöskään e, sitä heikennetä. Meillä on kaksi erilaista rakennustyömaata ITERissä energiatutkimuksessa – emme voi hyväksyä myöskään leikkauksia ITERin määrärahoihin. Ja parlamentissa budjettilainsäädäntö ja budjettipolitiikka pitää ottaa ITERissä huomioon siitä huolimatta, vaikka se tavallaan on mm, panttivankina, niin amerikkalaiset ja kiinalaiset kysyvät, että pystyykö Eurooppa ylipäätänsä mm, rahoittamaan tätä, vaikka onkin puheenjohtaja. Meidän pitää olla selvillä siitä, että ITERillä ei ole ihan selvää perustetta, mutta meidän pitäisi pyrkiä kuitenkin parlamentissa ja komissiossa mahdollisimman laajaan tulokseen. Me emme pidä stressitestejä kaikkein parannusvälineenä, mutta sanon, että mieluummin teemme nämä testit kuin emme tee Eli jos stressitestiä ei olisi ehdotettu eikä olisi hyväksytty, niin meillä olisi vähemmän käsissämme kuin että mitä saamme stressitestien kautta faktoja, jotka ovat olemassa. Me laadimme tarkastuskriteerejä juuri tällä hetkellä toukokuun puolessa välissä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa – Tulemme sopimaan niistä ja sitten tulemme keskustelemaan, herra Roil, myöskin teidän kanssanne näistä tarkastelukriteereistä. Tässä on täysi avoimuus, jos ajatellaan stressitestien auktoriteettia ja huolehdimme siitä, että käytännössä kaikki on avointa eikä kukaan voi vetäytyä julkisuuden selän taakse. Me puhumme korkeimmista turvastandardeja, standardeista Euroopan neuvostossa. Euroopan neuvostossa se, mitä tarkoittaa korkein, niin se on oletettavasti suhteellista. Mitä tulee sitten ähm, maanjäristyksiin ja maanjäristysriskeihin, niin korkeimmat standardit pystytään varmaan siinä täyttämään. Tulvan kohdalla ei varmaan ole myöskään ongelmaa, se ei ole sisävesillä ongelma, mutta Atlantin kohdalla – ja sitten siinä on myöskin mahdollisuus löytää ratkaisut. Ja sitten muiden järjestelmien kohdalla, jäähdytysjärjestelmien kohdalla, niiden toiminnan kohdalla, hätävirta, aggregaatit, niiden pitää toimia. Ja minun mielestäni nämä asiat pystytään yksimielisesti ratkaisemaan. Mitä tulee lentokoneiden törmäämiseen tai onnettomuuksiin, niin siinä kohdin emme vielä tiedä, että onko mahdollista saada kaikissa jäsenvaltioissa korkeimmat standardit voimaan, sillä on selvää, että jos sellainen hyökkäys, joka 2001 New Yorkissa syyskuussa tapahtui, eli tällainen tahallinen terroristihyökkäys, niin mm, epäilyttävästä tai on epäilyttävää se, että onko koko maailman ydinvoimalaitokset turvattu niitä kohtaan. Ilmeisesti se ei ainakaan taloudellisesti ole mahdollista. Eli täytyy tehdä päätös siitä, että pitäisikö näissä kohdin hyväksyä tietty riski. Mutta ehkä me voimme tehdä vaihtoehtoisia ratkaisuehdotuksia. Tulemme me, me annamme tämän mahdollisesti jäsenvaltioiden tehtäväksi, emmekä anna säädöksiä Euroopan tasolla. Me annamme jäsenvaltioille mahdollisuuden päättää energiamiksistään ja tässä kohdin meillä on Euroopan unionissa laaja energia-alan toimivalta, mutta energiamiksin kohdalla meillä ei ole valtuuksia. Itävalta ja Ranska – ovat tästä hyviä esimerkkejä, mitä tulee ydinvoimalaitokseen. Sitten Rua Herzog, sen täytyy tulla. Minä oletan, että omassa maassani ydin sähkö, jos se kiellettäisiin, niin sellaista ei voida tehdä. Ei ole saksalaista virtaa eikä luksemburgilaista virtaa. On sähköä Euroopan tasolla, mutta rajoilla on liian vähän teknisiä mahdollisuuksia valvota, mutta, valvoa, mutta yhteinen tahto on ollut ja sitä pystytään toteuttamaan niin, että on tasavertainen laatu. Jos se ei ole enää mahdollista, sitten tulee Ranskasta sähköä Espanjaan, Ranskasta Saksaan, Tsekistä Saksaan ja päinvastoin. Yritykset ostavat Euroopan tasolla ja sähkön hinta on se, joka ratkaisee. Eli jos hiilestä tai ydinvoimasta saadaan sähköä, tai jos ei haluta sitä, tai vaikka ei haluta tuulivoimaa, niin silloin hän ei osta sisämarkkinoilta, koska sisämarkkinoilla rauha, eli Euroopan unionin perustamisaihe on perus, teemana. Myöskin tämä pätee sähkön ja kaasun kohdalla. Parlamentti päätti noin 15 vuotta sitten asiasta. Se ei ole ihan vielä toteutunut, mutta taantuma ei olisi oikea tie. Meidän, me voimme tuoda ydinvoimaa, mutta sitä ei voida kieltää jos ajatellaan Venäjää tai Valko-Venäjää, että rakennetaan uusia ydinvoimalaitoksia, niin uskon, että meidän standardimme voidaan siellä hyväksyä. Ajattelen esimerkiksi Kaliningradia. Venäläiset haluaisivat Kaliningradista myydä meille ydinvoimasähköä, he eivät halua, jos ei haluta pelkästään kaasua ja öljyä myydä, he haluavat myöskin sähköä myydä ja toisaalta me haluamme myydä sinne päin, eli puolustaudummeko Euroopan markkinoilla vai hyväksymmekö turvastandardit. Tätä kysymystä ei ole vielä ratkaistu ja minä palaan mielelläni tähän Liettuaan ja Kaliningradiin ja Puolan ja Baltian maiden asemaan. Palaan mielelläni. Tesatek, mistä on kyse? Meidän täytyy tässä muutoksessa ähm, saada kumppanuuskonseptit aikaan Välimeren alueella. Siinä mielessä meidän täytyy kysyä, että haluammeko äh, päästää maataloustuotteita äh, Välimeren eteläpuolelta maahamme, jos ajatellaan maataloustuotteita, Espanjassa ja Italiassa toimivia viljelijöitä, niin he tarvitsevat myöskin energiaa. Se on ratkaiseva, jos ajatellaan Marok- Marokkoa, Tunisia, Libyaa, Mauritania. Jos siellä on sähköä, niin se saadaan öljystä, eli öljyä poltetaan ja sitä kautta saadaan aikaan sähköä. Öljyvoimalaitokset ovat meillä suuremmaksi osaksi poistettu ja ne on suljettu tai niitä ei ole lainkaan enää meillä. Energia ja raaka-aine aineen kohdalla olisi tuulivoima ja aurinkoenergia olisi ihanteellista ja öljyä jalostettaisiin muihin tarkoituksiin eikä sitä poltettaisi, jotta saataisiin sähköä. Mutta että kahdella ja puolella sentillä mm, saadaan öljystä yksi kilowattitunti sähköä. Eli meidän pitää olla valmiita kaksi ja puoli senttiä tukea maksuja antamaan. Mutta mitä tulee uusiutuvien energialähteiden käyttämiseen, niin sitä käytetään siihen. Tämä aihe on arkaluontoinen juuri Saksassa. Jos me aurinkosähkölaitoksen rakentaisimme sinne, niin omalla voimalla algerialaiset, tunisialaiset, libyalaiset eivät tule aurinkoenergian laitoksia rakentamaan ja viemään sitä niin kauan kuin heillä on öljyä, eh, niin he käyttävät sitä Eli kyse on siitä, että miten järjestämme subventoinnin oikeastaan aika alhaisen subvention, joka hiilidioksiditasen kohdalla olisi alhainen. Sitä kautta me voisimme ilmaston puolesta toimia paljon paremmin kuin kalliimpia menetelmiä käyttäen. Siksi minä myöskin annan suuren arvon sille, että tämä 20 prosenttia vähennystä hiilidioksidipäästöihin, että se ei tapahtuisi pelkästään Euroopan tasolla, vaan myöskin ulkopuolella. Ilmasto ei ole eurooppalainen, se on maailmanlaajuinen ja maailmanlaajuisesti sitä ei pystytä jakamaan. Me valmistelemme tulevaa talousarviokautta ja komission ehdotus tulee heinäkuussa. Minä olen varma, että energiatutkimukseen me saamme riittävästi mahdollisuuksia ja määrärahoja. Ja toiseksi, mitä tulee energiatehokkuuteen, niin rakenneohjelmat ovat minusta oikeita. Eh, niiden käyttäminen ei ole byrokraattista ja eh, asia nähdään samalla lailla komissiossa ja jäsenvaltioissa, mutta sitten infrastruktuurikysymys nämä verkostot ja käytävät ja muut, niin tässä me teemme projekti, joukkovelkakirja, ehdotuksen IT, liikenne ja energia-alalle tai myöskin pelkästään energia-alalle. Ja ratkaiseva kysymys tulee olemaan, että hyväksyvätkö jäsenvaltiot joukkovelkakirjat yleisesti ottaen tällä hetkellä juuri mietitään sitä, että kun mitä tulee tähän energiaverotukseen, siitä ei paljon ole tehty ehdotuksia tai rahoitustransaktioverot, niin yleisesti kaikissa jäsenvaltioissa ne hylätään. Minä totean valitettavasti, että omassa kotimaassani, ähm, jonka hallitusta minä tuen, niin koalitiosopimuksessa useimmilla aloilla, joskaan siinä ei ole monillakaan aloilla enää voimaa, niin sanotaan, että EUn ohjausta ei ole tällä alalla ja se ei ole kovin Eurooppa-ystävällistä, eli me tunnemme nämä hanke, joukkovelkakirjat, mutta – olisiko siinä mahdollisuus ähm, investoijille antaa ähm, tukea infra- infrastruktuurihankkeisiin, eli kysyttiin siitä, että miten voisimme tukea uusiutuvia energioita vielä enemmän. Hyvät naiset ja herrat, me olemme hyvin menestyksekkäällä tiellä tällä alalla. Ja tämä 20 prosenttia vuoteen 2020, niin se on enemmän kuin hyväksyttävä – jos ajatellaan, että 20 prosentin sijasta toteutetaan vain 10 prosenttia uusiutuvien energialähteiden kohdalla, jos ajatellaan lentokoneita, mm, aluksia ja niin edelleen, niin niitä ei voida ajatellakaan vielä. Jos ajatellaan eh, eh, henkilöautojen kohdalla, niin maksimissaan 2 prosenttia tai 10 prosenttia. Mutta kun kysytään, että miten sähköä valmistetaan, pitääkö käyttää 35 prosenttia uusiutuvista energialähteistä, tulevien vuosien aikana 35 prosenttia sähköntuotannosta hoidetaan uusiutuvilla energialähteillä. Eli ne tekevät hiilestä vanhanaikaisen ja öljystä samoin. Mutta jos joku haluaa tätä prosentua, prosenttimäärää nostaa, niin se olisi tietenkin toivottavaa. Eli 35 prosenttia sähkön alalla ei ole mahdotonta saavuttaa, mutta nyt tässä meillä on Näkömiä, jos ajatellaan, että miten tapa, mitä tapahtuu muiden uusiutuvien energialähteiden kohdalla tai hiilidioksidin kohdalla, se on tietenkin lisäkysymys. Herra Köpels, olette ihan oikeassa, kun ajattelitte tai puhuitte tästä teknisestä vallankumouksesta, mutta jos ajatellaan tätä 2050, niin tavoitteet on hyväksytty laajalti ja teknisesti tämä strategia on myöskin toteutettavissa – Tämä on parlamentin päätös ja myöskin neuvoston päätös. Eli 2020 niin 50 prosenttia vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Siksi ensinnäkin uusiutuvat energialähteet ja sitten CTS toiseksi. Ja mikäli jäsenvaltioiden kanta ei muutu, niin myöskin ydinvoima on jäsenvaltioille hyväksyttävissä vuoteen 2050. Ja voidaan esittää näitä skenaarioita sadasta prosentista uusiutuvaa energiaa 40 vuoden aikana, että se olisi toteutettavissa. Sisämarkkinoilla Mikrofoni meni pois päältä. Puhujan mikrofoni. Sisämarkkinapaketin pitäisi olla maaliskuuhun mennessä toteutettu. Sanomme jäsenvaltioille silloin, kun he eivät ole riittävästi toimineet, jos ne ovat myöhässä, niin me neuvottelemme joistakin vaikeista juridisista kysymyksistä ja viimeistään sy- syksyllä – me käynnistämme rikkomusmenettelyt, jos sitä ei ole täytäntöönpantu, koska sisämarkkinapaketti on edellytys sisämarkkinoiden toteutumiselle ja muuten sanon avoimesti, että oikeastaan tarvitsisin sisämarkkinapoliisin. Jos minä olen jäsenvaltioissa ja katson, että miten, mitä yhteyksiä on valtion ja sopimusten ja alihankintasopimusten välillä – niin oikeastaan tässä meillä on kaikkein tärkein hallinnon väline. Tämä alkaa suurimmista jäsenvaltioista ja päätyy pienimpiin. Olen iloinen siitä, että jos vuoteen 2014 mennessä Euroopan sisämarkkinat saadaan toteutettua, niin minusta se on suuri haaste. Ja tulevien kahden vuoden aikana hallitusten ja valtioiden päämiehet tulevat kyllä ihmettelemään, että miten tämä toteutuu. Sanoisin, että sisämarkkinoiden toteutumisen kohdalla olemme saavuttaneet maksimissaan 40 prosenttia. Jos ajatellaan tekstiilejä, elintarvikkeita ja asioita, joissa on täysi avoimuus ilman suojelua, ilman subventioita, niin niillä käytännössä sisämarkkinat ovat toteutuneet. Rakennus, asuntojen rakennus, Siis, ja kiinteistöt, niin ne pitää ottaa meidän tehokkuuskonseptissamme aivan etusijalle. Samoin on myöskin kohesio ohjelmien kanssa niin, että siinä voidaan viitata yksityiseen asuntorakentamiseen, jos halutaan uudistaa rakennuskantaa Euroopan tasolla. Ja lopuksi sanon, että meidän tiedonantomme ulkoisesta energiapolitiikasta, niin se, tulee, se tullaan ensimmäisenä esittämään teille, koska eh, te olette minun mielestäni johtavassa asemassa oleva valiokunta, jos ajatellaan äm, ehm, toimitusvarmuutta, niin meillä on suuria strategisia konsepteja ja me kykenemme näiden suurten eh, strategisten konseptien kohdalla – niin kompromissit sitovat meitä, jos ajatellaan South Streamia, Nabukoa esimerkkeinä tai Nabukoa ja ITGI. Minä kannatan harmonista kokonaisratkaisua, mutta minun täytyy valitettavasti todeta, että venäläisten kumppaniemme show on melko menestyksekäs ja jos ajatellaan Euroopan energian ulkoisia suhteita, niin se liittyy sisäiseen solidaarisuuteen. Jos sisäisesti toimitaan, niin silloin ulospäinkin se toimii. Eli päinvastoin kolmas osapuoli ei saa meille koskaan divide et impera periaatteella meille sääntöjä antaa. Ja meidän täytyy huolehtia, että näin ei tapahdu ja mitä tulee energiaverotukseen. verotukseen kollega Eshevit tulee huomenna komission keskustelemaan siitä. Minä suhtaudun epäröivästi ja luotan siihen, että siirtymäkausi kautta vielä pidennetään vuoteen 2023 vuodesta 2020, mutta komissiossa suurin tai mm, enemmistö on sitä mieltä, että aihetta pitää käsitellä. Mistä on kyse? Kyse on siitä, että öljy ja öljytuotteet, kuten bensiini ja dieselöljy, äh, että niitä pitää verottaa energia-arvon mukaan. Biodieselissä on enemmän energiaa kuin bensiinissä. Eli nestemäärän mukaan ei veroteta, vaan pitoisuuden mukaan. Ja silloin kysymys on vähimmäisverotuksesta litran kohdalla ja energiapitoisuuden kohdalla 40 senttiä ei ole se, mikä asetaan kyseenalaiseksi. Saksassa se on huomattavasti korkeampi, mutta jos ajatellaan, että bensiinin kohdalla ollaan tällä tasolla ja dieselin kohdalla noin 17 prosenttia korkeammalla, niin joko bensiinin verotusta lasketaan tai dieselverotusta nostetaan, mutta tähän minä suhtaudun epäröivästi. Oikeastaan meidän ei pitäisi antaa suurelle, suurelle keltaiselle lehdistölle vielä lisää voimaa hyökkäyksiin, mutta komissio on oikeastaan sitä mieltä, että jos tätä jäsenvaltiot hyväksy, niin silloin kaikki päätyy arkistoon. No niin, arvoisa komissaari, haluan kiittää teitä erittäin sydämellisesti ja myöskin haluan kiittää kollegoja. Tämä oli äärimmäisen kiinnostava keskustelu, koska me käsittelemme konkreettisia kysymyksiä ja myöskin konkreettisia vastauksia. Ja tämä oli erittäin hyödyllistä, koska tässä hiukan saadaan ikään kuin vastavuoroisuutta aikaiseksi. Kiitoksia oikein paljon, herra komissaari, tästä hyvin kattavasta keskustelusta. Ja. Darf dann, liebe Kollegen... Niin, hyvät kollegat. Seuraavaksi siirrymme käsittelemään seuraavaa kohtaa esityslistallamme. Energiainfrastruktuurien painopisteet vuodelle 2020 ja sen jälkeen. Liebe Kollegen, Kollegen. Hyvät kollegat, me haluamme käsitellä nämä muut esityslistan kohdatkin vielä järkevästi. Ja kollegat, jotka ovat vastuussa niistä, niin heilläkin on oikeus siihen, että he saavat puhua ja että heitä kuunnellaan. Voisimmeko siirtää nämä keskustelut tuonne ulkopuolelle, eli siis ne keskustelut, jotka eivät liity tähän aiheeseen. Ja sitten haluaisin yksi, yksinomaan antaa kollega Susa Wagnerille puheenvuoron. Hän on esittelijämme. Ja ainoastaan hän saa nyt puheenvuoron. Hyvät naiset ja herrat, pyydän. Voi, voi, voi. Esittelijä. Muchas gracias. Kiitos puheenjohtaja. Muchas gracias, señor presidente. Niin, kiitos puheenjohtaja. Puheenjohtajamme ja valiokunnan kollegat varmasti ymmärtävät, että kun näin, että tarkistuksia olisi melke, oli melkein 600, mietintöön niin siis esitettiin lähestulkoon 600 tarkistusta. Ja kun näin sen, niin tuli sellainen tunne, että tämä oli tietynlainen rangaistus jota Dantekin komedia Divinassa kuvaili. En olisi mitenkään voinut käydä ihan kaikkea tätä materiaa läpi, mutta luin kuitenkin tarkistukset ja huomasin, että jotkut hymyilivät minulle koska jotkut tarkistukset vaikuttivat äh, jumalalliselta tar- äh, rangaistukselta. Ja jotkut äh, varmastikin paransivat asiaa. Joten on melko lailla helppo jatkossa työskennellä näiden tarkistusten perusteella, jos nyt ajatellaan kompromissitarkistuksia luulisin, että pääsemme sellaiseen tulokseen, joka tyydyttää kaikkia. Varjoesittelijät ovat tehneet työtäni, työtä kanssani ja varjoesittelijöiden ja muiden avulla jatkamme tämän asian työstämistä. Kun tarkistuksissa, monissa tarkistuksissa korostettiin energiamarkkinoiden merkitystä – niin kuin monta kertaa keskusteluissakin on tehty, eh, niin kuin nytkin kun keskustelimme energiasta vastaavan komission jäsenen kanssa. Niin, tätä asiaa siis kannattaa vieläkin korostaa. Me olemme Euroopassa tällä hetkellä hyvin huonossa tilanteessa energian suhteen. Olemme todella riippuvaisia energiasta ja monet jäsenvaltiot riippuvat vain yhdestä energiantuottajasta näistä maista voi tulla keskenään vihollisia ja näin ollen meidän täytyy käyttää kaikki energiamme, kun kerran puhutaan energiasta. Ja tarkistusten laatijoiden keskuudessa näyttäisi siltä, että ajatukseni siitä, että energian kysyntää täytyy pohtia infrastruktuurien suhteen. Tämä ajatus vaikuttaa kannatetulta. En halua tähän minkäänlaista siiloajattelua. Energiainfrastruktuurit eivät ole mitään erillisiä asioita, vaan meidän täytyy arvioida todellista tarvetta, todellista energian kysyntää. Pitää pohtia energiatehokkuutta ja energian säästöjä. Nämä ovat avainkysymyksiä tässä. Meillä on energian säästöpolitiikka ja se on yhdenmukaistettava siihen, että energiaa myös kysyttäisiin vähemmän. Meidän täytyy pyrkiä tuohon tavoitteeseen. Mielestäni mietinnössäni olen tätä korostanut, mutta joissakin tarkistuksissa tuetaan ajatusta, johon, jonka itsekin pyrin alun perinkin laatimaan. Monissa tarkistuksissa puhutaan myöskin valintakriteereistä – ilmastonmuutoksen suhteen ja erilaisten energiainfrastruktuurien rahoittamisesta. Ensimmäisestä keskustelustamme lähtien tätä asiaa on korostettu ja se on suuri huolenaihe. Miten olisiko tämä ensisijainen tavoite EU-tasolla ja niin edelleen? Näyttää siltä, että energiainfrastruktuuripolitiikka on parannettava. Tarkistukset auttavat selventämään asioita, esimerkiksi 24 ja 25 kohdat mietinnössä, niin voivat olla hieman hämmentäviä. Kun ajatellaan energiapolitiikan tavoitteita, jotka ovat mm, aika helppoja. Käytämme perustana työtämme ohjaavan Euroopan toiminnasta tehdyn sopimuksen määräyksiä. Toisin sanoen kaikkien säädösten täytyy myös olla yhteen sopivia ilmastonmuutoksen kanssa, ympäristöpolitiikan kanssa, luomiemme liikenneverkkojen kanssa ja muiden perusvalintojen kanssa. Esimerkiksi kun pyrimme edistämään sähköautojen kehittämistä. Tässä puhumme näistä ilmastokriteereistä. Ja yksityiskohtaisemmat kriteerit, niistä puhutaan kohdassa viisi mietinnössäni. Ja energiasaarekkeista puhutaan, kustannushyötysuhteesta, ympäristövaikutuksista, rajat ylittävistä pullon, tai pullonkauloista rajoilla. Nämä olivat mietinnössä, mutta kollegat ovat myöskin syventäneet näitä asioita tarkistuksissaan, joten saamme tekstistä niiden ansiosta johdonmukaisemman. Siitä tulee täyteläisempi. Niihin siis viitattiin useissa tarkistuksissa. Sitten lupamenettelyt ja muut menettelyt. Tästäkin on alusta asti keskusteltu Ne tarkistukset, joissa ajetaan sitä, ettei komission olisi pakko lähteä lainsäädännön yhdenmukaistamiseen. On toisia tarkistuksia, jotka taas haluavat, että komissio valvoo kansallisia viranomaisia, jotta ne todella noudattaisivat määräaikoja. No, tämä on keskustelussa yksi avainkohta. Määräaikoja ei tällä hetkellä noudateta. Esimerkiksi omassa maassani tilanne huomioon ottaen ja Saksan järjestelmän verrattuna – Jos ajatellaan Pohjanmeren tuotantoa, tässä äh, täytyy varastoida tai joudutaan odottamaan tätä, koska koska joudutaan odottamaan kansallista lupaa. Meidän täytyy löytää tähän ratkaisuja, ei niinkään kansallisten lainsäädäntöjen yhdenmukaistamisen kautta. Se olisi hyvin kunnianhimoinen tavoite ja se olisi varmastikin todella vaikeaa. Mutta meidän täytyy asettaa määräajoille hieman vähemmän vaativa tavoite. Komissiolla voisi olla eri, eräänlainen hälytysjärjestelmä, jotta voidaan pitää kiinni määräajoista. Meidän täytyy mer- korostaa infrastruktuurien merkitystä. Meidän täytyy korostaa sitä, että ne voivat olla meille elintärkeitä. Media, internet, kaikki tavat tiedottaa kansalaisille ja käydä julkista keskustelua. Sen voisimme tehdä helposti ja se on tärkeää. Jos emme saa ihmisiä mukaan keskusteluun, niin infrastruktuurien kanssa ei päästä mihinkään. Financiación, yo creo que lo que se... Niin sitten rahoituksesta. Tarkistuksessa kysellään, minkälaista julkista rahoitusta näille hankkeille voidaan saada. On, nämä tarkistukset täydentävät mietintöä tässä suhteessa. Puhutaan myös rakennerahastoista ja rakennerahastoja voitaisiin käyttää ja tässäkin otetaan huomioon koheesiopolitiikka, sehän on näiden varojen perustana. on tarkistuksia, joissa mainitaan joitakin ensisijaisia käytäviä tiettyjä alueita, joista komissiokin puhuu, ja meidän täytyy korostaa niitä selvästi. Vaikka en kannattekaan sitä, että mainitaan konkreettisia hankkeita. Työ etenee, työtä jatketaan ja tarkistusten sisältöä vielä kannetaan varmastikin. Yhteistyömme tulee olemaan hedelmällistä. Kiitos. Dankeschön. Kiitoksia. Meillä on seitsemän puheenvuoropyyntöä. Ja vielä yksi kohta esityslistalla, korkeintaan kaksi minuuttia siis. Reira Madorell tässä ensimmäiseksi, olkaa hyvä. Ah, ahora sí, ¿eh? Uh, señor, señor Sosa Wagner, yo creo que más la, que la... Herra Sosa Wagner. No uskon, että enemmän kuin tässä nyt Jumalan auttaminen, niin teidän kompetenssinne tähän mietintöön liittyen oli varmasti määräävämmässä asemassa ja haluankin kiittää ja onnitella teitä. No, sen jälkeen, kun olette tarkistanut ryhmäni kollegoiden tekemät tarkistukset, niin tässä voidaan havaita, että on kyllä äh, on jotakin yhtenäisyyttä havaittavissa myöskin esittelijän mielestä, mutta haluan kuitenkin ottaa pari asiaa esille. Kyse on kahdesta asiasta. Hankkeiden rahoittaminen joukkovelkakirjojen kautta ja myöskin tämä 10 prosentin tavoite ajatellen sitovia yhdistämisiä ja tämänhän myöskin edustaja Susa Wagner hyväksyi. Minä haluan todeta, että sosiaalidemokraattisten kollegojen tekemät tarkistukset voidaan yhdistää kolmeksi blokiksi. No, tämä ensimmäinen, siinä peräänkuulutetaan suurempaa energiatehokkuutta ja sitä, että kiinnitetään enemmän huomiota hajautettuun energiaan. Tässä vaaditaan myöskin, että sähköinen liikkuvuus varmistetaan. Eli siis sitä, että saadaan, saadaan liittyminen verkkoon varmistettua. No sitten on toinen blokki. Tässä kyse on kolmannen sisämarkkinapaketin tiukasta täytäntöönpanosta. Sitten on vielä kolmas blokki, jossa kyse on väestön ikärakenteeseen liittyvästä tasapainosta sekä myöskin tulevista sijoittamisista infrastruktuuriin. Nämä ovat kaikki tarkistusehdotuksia, joita esittelijä voinee puoltaa, joten tämä erittäin hyvä teksti tulee näin ollen vieläkin paremmaksi ja me varmastikin pääsemme tästä yhteisymmärrykseen. Kiitoksia herra Kaarens. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Meidän pitäisi keskittää kaikki huomiomme kolmeen kysymykseen. Mitkä ovat tavoitteet? Miten löydämme rahoituksen, jotta voimme luoda tarvittavan infrastruktuurin tavoitteiden mukaisesti? Ja miten saamme pysyvästä lupamenettelystä helpomman? ensi tavoitteita on ehkäpä tai 25 kohtaan on noin 100 tarkistusta, jos laskin oikein. Hyvin paljon on toistoa, mutta kaikki kuitenkin näyttävät ajattelevan samalla tavalla. On kuitenkin kaksi ensisijaista tavoitetta, jotka on otettava huomioon. Kaikki nuo hankkeet joille ei löydetä yksityistä rahoitusta. Tavoitteet, jotka ovat kaupallisesti kannattavia, niin kyllä ne menestyvät, tai meidän ei tarvitse sitä päättää. Markkinat näyttävät, mikä onnistuu, mikä ei. Mutta jotta sisämarkkinat toimisi oikein, niin meidän täytyy kiinnittää huomiota energiasaarekkeisiin. Meidän täytyy luopua siitä, että ollaan riippuvaisia vain yhdestä energiamuodosta. Tähänkin tehtiin useita ehdotuksia. Ja ehdotukset, jotka käsittelevät uusiutuvia energianlähteitä, jos ajattelemme Pohjanmeren tuulivoimaa, niin miten se voitaisiin siirtää mantereelle? Tämä on myöskin ensisijainen tavoite, jota ei voida, johon ei voida vastata vain kaupallisista näkökulmista. Monet kollegat ovat sanoneet, että innova- rahoituksen täytyy olla innovatiivista. En ole samaa mieltä niiden kollegoiden kanssa, jotka halu- ajavat uusia energia- tai hiiliveroja tämän rahoittamiseksi. Meillä täytyy olla nopeampi ja yksinkertaisempi lupamenettely. Kiitos, anteeksi, että ylitin puheajan. Yes, uh, thank you, chair. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti haluaisin ottaa esille äh, kannan siitä, että meidän tulisi vahvistaa parlamentin kantaa. On tärkeää äh, ottaa nämä ideat esille ja toivon, että herra Sosa Wagner tekee kompromissitarkistuksia kohtaan 24 ja 25, jossa painotetaan äh, sitä, että toimitusvarmuus ja markkinakilpailukyky, näiden tulisi olla prioriteetti, kriteerit, niin kuin minun tarkistuksenikin painottavat. No sitten toiseksi mielestäni kohta 37 sitä pitäisi vahvistaa siten, että vaadittaisiin rahoitusinstrumenttien tärkeyttä. Olen va- vakuuttunut siitä, että jäsenvaltiot eivät pysty koskaan rahoittamaan tätä infrastruktuuria ilman tällaista välinettä ja meidän pitäisi lähettää komissiolle selkeä viesti, että tämä on parlamentin kanta. Kiitos. Ganz herzlichen Dank. Monet kiitokset. Vidal Quadras. Gracias, señor presidente. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. professori Sousa Wagner, tämä ei ole mikään taivaallinen rangaistus siitä, että tuli näin paljon tarkistuksia, vaan tämä on oikeastaan kiitos hyvästä asiakirjasta. Haluaisin suhtautua tähän myönteisesti. Tämä mietintö alkaa varsin hyvin ja kaikki nämä tarkistukset varmasti vielä parantavat sen laatua. Mutta huolimatta tästä suuresta määrästä niitä tarkistuksia, mitä te olette saaneet, niin minusta tuntuu, että on neljä suurta linjaa, josta olemme yksimielisiä, ja se on oikeastaan se, mikä antaa tälle mietinnölle sen sisällön. Esimerkiksi se ajatus, että enemmän kuin yksi eh, lista konkreettisista hankkeista pitää luoda. Me tarvitsemme hyvät kriteerit ja hyvät yleiset periaatteet infrastruktuuripolitiikan suuntaamiseksi. Tämä on avainkysymys ja monissa tarkistuksissa se on myöskin esitetty ja varmasti olemme yksimielisiä siitä. Markkinat ovat tietenkin päämekanismi, joka vie infrastruktuuria eteenpäin, mutta on olemassa myöskin esteitä markkinoilla ja hallinnollinen taakka, joka aiheutuu kansallisella tasolla säädöksistä. Se estää markkinoiden toimi, tehokasta toimivuutta. Siihen meidän täytyy puuttua. Rasitteen ei pitäisi olla liian suuri. Sama koskee lupia menettelyjä. Menettelyt ovat usein hyvin pitkäveteisiä. Ja kuka sitten on valmis toteuttamaan hankkeen, niin hän usein törmää ongelmiin. Ja sitten vielä yksi asia. On jäsenvaltioiden velvollisuus, no ei, siihen, että peritään vapaaehtoinen maksu, vaan jäsenvaltioiden velvollisuus on olla mukana rakentamassa sisä, energiasisämarkkinoita. Komissio sopimusten valvojana sen pitää pitää huoli siitä, että valtiot täyttävät velvoitteensa eivätkä edellytä liian paljon hallinnollisia rasitteita, jotka eivät todellakaan vie oikeaan suuntaan ja josta ei ole mitään hyötyä maat ja hallitukset eivät saa antaa tulevien vaalien vaikuttaa päätöksentekoon. Tämä on asia, joka Euroopan ulottuvuus huomioon ottaen on myöskin otettava huomioon. Haluan vielä onnitella esittelijä. Minä olen varma, että kaiken tämän materiaalin avulla saamme erinomaisen mietinnön. Kiitoksia. Frau Savilla. Edustaja Savilla. Ευχαριστώ κύριε Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tämä stressitesti, no te kyllä sen kestitte. Tämä on hyvin hankala mietintö. Se oli hankala tehtävä, joten onnittelut, että selvititte sen. Arvoisa esittelijä, arvon edustajat, kollega Svoboda ja muut kollegat esittivät kohtaa, tai muutosta kohtaan 28 infra, infrastrukt, energiainfrastruktuuria tulisi arvioida, tulisi katsoa, että toimivatko ne luonnonkatastrofien jälkeen, koska ilmastonmuutoksen myötä ö, tulee paljon metsäpaloja, tulvia ja muita suuria luonnonkatastrofeja. Ja tästä syystä olisikin hyvä, mikäli komissio tekisi tällaisia testejä, kestävyystestejä näille vanhoille energiainfrastruktuuriverkostoille. Haluaisin, että tällainen lisättäisiin tähän kohtaan maaperä, maa on tässä perustana. Meillä on luonnollinen perusta. Kun ajatellaan tällaista luonnollista infrastruktuuria eli maaperää, niin pitäisi sanoa, että jos on olemassa esimerkiksi suuri vaara maanjäristyksille, niin pitäisi kieltää ydinvoimaloiden rakentaminen me uskomme, että tässä luonto on merkittävässä asemassa. Tästä syystä meidän tulisikin huolehtia siitä, että me kyemme estämään mm, ne vaarat, että tällainen ydinonnettomuus tapahtuisi, jos ydinvoimalla rakennetaan tällaisille vaara alueelle Emme saada seuraava. Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin onnitella kollega Susa Wagneria meidän täytyy olla tietoisia siitä, että tässä on erittäin tärkeä mietintö kyseessä juuri nyt, kun Japanissa on korkeimman tason hälytys. Ei, ei ole yhdentekevää, miten energiapolitiikka muotoillaan ja energiainfrastruktuuri muotoillaan. Meidän täytyy ajatella, että jäsenvaltiot kilpailevat keskenään ja siksi meidän täytyy uudistaa infrastruktuuria ja modernisoida ja pirstaloitumisen pitää olla minimissään. Meidän täytyy ottaa huomioon ne jäsenvaltiot, jotka ovat riippuvaisia muiden luonnonvaroista ja haluaisin korostaa sitä, että miten, mikä meidän Keski-Euroopan valtioiden tilanne on. Meidän täytyy ottaa huomioon se, että jotakin voidaan poistaa. On olemassa pohjois, etelä, yhteyksien kohdalla myönteisiä merkkejä, mutta meidän täytyy rakentaa tehokkaita verkkoja ja ottaen huomioon jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus. Energiatehokkuuskysymys on myöskin tärkeä. Euroopan unioni on joistakin energia mm, lähteistä riippuvainen. On tärkeää rakentaa sisämarkkinat energia-alalla Euroopassa ja se voi myötä vaikuttaa myös, siihen voi myötä vaikuttaa tämä mietintö. Minusta tuntuu, että tässä ei riittävästi infrastruktuuria korosteta ja siihen suuntaan menevät minun tarkistukseni. Meidän pitäisi panostaa enemmän alueelliseen yhteistyöhön, mutta siitä voi olla paljon apua. Olemme päättäneet tästä jo kaasuturvallisuuden äh, kohdalla paljon. Kiitos puheenjohtaja. Meidän varjoesittelemme kollega Janik Jadot pahoittelee painokkaasti sitä, että hän ei nyt voi olla täällä paikalla, koska hän on koordinaattorien keskustelussa Inta-valiokunnassa. Hän kuitenkin pyysi minua kiittämään esittelijä Sosa Wagneria erinomaista yhteistyöstä ja hän tulee myöskin vielä kommentoimaan teille tätä mietintöä. Minä haluaisin hänen puolestaan tässä ottaa esille vain kolme kohtaa. Ensimmäinen on se, että meillä kyllä on suuria epäilyksiä, herra Sosa Wagner, että liuskekaasut tai hiilin varastointi ja talteenotto, kun ajatellaan aikahorisonttia 2020, ovat relevantteja tietoja, ehkä sen jälkeenkin, mutta emme ainakaan usko, että tässä aikarajassa. No sitten toisekseen olisi hyvä, ja tiedän, että te teette työtä tämän suuntaisesti, että tässä mietinnössänne me emme tee parlamenttina sitä virhettä, minkä teimme ten een kohdalla. Eli se, että meillä oli pitkä toivelista, jossa oli kaikenlaisia kriteereitä ja joista ei päästy puusta pitkälle, että todellakin keskityttäisiin. Ja sitten kolmanneksi ja te teittekin tämän suuntaisen ehdotuksen, jota pidämme hyvänä. Ehdotuksenne oli se, että eh, saataisiin tällainen infrastruktuurihierarkia aikaiseksi, että olisi selkeät prioriteetit. Ensin pyrittäisiin tarkastelemaan, että onko tarpeen tehdä jotain, ja sitten pyritään saman asian liikkeelle, ja jos se ei riitä, niin sitten – Äh, ehkä rakennettaisiin uudestaan äh, olemassa olevan infrastruktuurin päälle. Tämä äh, on mielestäni hyvä ja tuemme sitä ja kiitokset vielä kerran. Monet kiitokset, Rova Carvalho. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä useiden asioiden kanssa, jotka on jo todettu, ja onnittelen esittelijää. Haluaisin vain mainita kaksi kertaa liittyvät tarkistuksiin, jotka olen kollegoiden kanssa esittänyt. Yksi niistä liittyy Iberian niemimaan kaasuvarantoihin ja niiden käyttöihin siitä, miten ne saadaan vietyä pyreneiden yli. Energiaterminaali ja eri yhteen liitettävyyden edistäminen on todella tärkeää Euroopan keski-, itä- ja pohjoisosien energiantoimitusten suhteen. Esitän myöskin tarkoituksen, jossa kiinnitetään huomiota saarien energiainfrastruktuurien erityislaatuisiin. Euroopalla on seitsemän tällaista saarialuetta ja yhdeksän kaukaista, hyvin kaukaista aluetta. Ja olen esittänyt tarkistuksen kollegoiden kanssa energiainfrastruktuureista, niin se toivon, että kollegat myöskin nämä ajatukset hyväksyvät. Kiitos. Frau Figuero. Rouva Figuero. Obrigada, senhor presidente. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen sitä mieltä, että nämä tehdyt tarkistukset osoittavat sen, että tämä on tärkeä asia, jotka, joka kiinnostaa monia maita. Me puhumme tässä infrastruktuureista, jotka ovat elintärkeitä taloudelliselle kehittymiselle. Energia on aivan avainasemassa tämän kehityksen kannalta. Tästä syystä minä olen tehnyt sata tarkistusta, joiden tarkoituksena on kiinnittää huomiota tähän energiavarmuuteen. Ja keskityn myöskin tarpeeseen saada julkista valvontaa tälle hyvin kriittiselle sektorille. Me tarvitsemme investointeja yhteisöltä, ja on tärkeää myöskin kiinnittää huomiota energiaprioriteetteihin, jos me luomme sellaiset olosuhteet tuonnille, joka vähentää meidän riippuvuuttamme, vähentää energiavajetta. Mutta jotta voimme varmistaa sen, että me saamme riittävästi energiaa, me olemme nähneet kyllä riittävästi esimerkkejä, että on tarpeen myöskin saada hyvin vahvaa julkisen sektorin valvontaa eri jäsenvaltioissa – tai ainakin niissä, missä tilanne on hankalaa. Jotkin niin ottavat nämä huolenaiheet huomioon. Minä olen samaa mieltä juuri sanotusta liittyen ydinvoimaloiden rakentamiseen. No todellakin meidän tulisi välttää Äh, se, vaara, se vahva riski, että rakennamme niitä tällaisille alueille. Meidän täytyy oppia menneisyydestä. Kaikki tuntevat nämä kielteiset tapahtumat. Äh, no Japanissa tietysti tapahtui näin, mutta ei se ole ainoa esimerkki. Tämä varmaankin edellyttää pohdintaa, että kun rakennetaan infrastruktuuria, täytyy riskitekijät ottaa huomioon eri tasoilla. Mutta myöskin se, että hyödyn ei tulisi tässä investointeja edistää yksinomaisesti. Tässä täytyy tulla myöskin julkisviranomaisilta jotakin, jotka varmistaisivat sen, että nämä vakavat riskit otetaan huomioon. Ne eivät vaikuta ainoastaan pieniin ihmisryhmiin välttämättä, vaan niillä voisi olla vaikutusta myöskin koko maahan tai jopa kokonaiseen alueeseen. Joten nämä ovat minun huolenaiheeni tässä suhteessa. Kiitos. Dankeschön. Kiitoksia vielä lyhyesti voin antaa mahdollisuuden komissiolle vastata. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja tämä teki minun suoran vaikutuksen, siksi sanoin komissaari. Aivan aluksi haluaisin kiittää edustaja Susa Wagneria hänen mietinnöstään. Me olemme hyvin tyytyväisiä ja kiitämme häntä myöskin hyvästä yhteistyöstä ja vuoropuhelusta, joka jatkuu edelleen ja uskon, että tämä on erittäin hyödyllistä kummallekin osapuolelle. Minulla on neljä asiaa, jotka haluan tuoda esille puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin tai toivoisin, että edustaja Suosa Wagner voi hiukan vahvistaa näitä tarkistuksia. Minulla on samanlaiset huolenaiheet kuin herra Bytikoferilla. Me olemme päässeet näistä suurista väylistä sopuun ja meidän täytyy nyt määrittää ja toivon, että parlamenttikin vaikuttaa tähän niin, että kun ajatellaan valintakriteerejä yksittäisiä hankkeita ajatellen, meidän tulisi ajatella esimerkiksi markkinaintegraatiota, toimitusvarmuutta tai niin kuin herra Karins totesi, yksittäistä lähteestä riippuvuuden tai uusiutuvien energialähteiden tehokkuus, älykkäät verkot, päästöjen vähentäminen, nämä ovat hyviä valintakriteerejä. Meidän tulisi välttää se, että me teemme sellaisia tarkistuksia, ja niitä on paljon, jotka ainoastaan ottavat esille tietyt hankkeet, koska sitten voimme joutua samaan ansaan kuin silloin, kun viimeksi puhuimme TEN eestä. Meillä oli tuolloin paljon hankkeita, joihin ei liittynyt mitään prioriteetteja, joten keskittykää tähän valintakriteeriasiaan. No sitten toinen asia, me olemme erittäin kiitollisia siitä, että edustaja Sosa Wagner painotti alueellisen yhteistyön merkitystä hankkeiden valinnassa. Meillä on hyviä kokemuksia esimerkiksi Baltian puolelta tai Pohjanmeren maista offshore-aloitteet. Sitten nämä alueelliset aloitteet ovat oikea taso keskustella näistä hankkeista – Joten kaikki tarkistukset, jotka haluavat vahvistaa tätä alueellista yhteistyötä, ovat erittäin tervetulleita. No sitten olemme myöskin kiitollisia ja minun ei tarvitse kritisoida kovin paljon sitä konsensusta, jonka huomasin liittyen tähän lupamenettelyihin. Se, että saataisiin parempaa harmonisointia aikaiseksi myöskin rajat ylittävissä toimissa – ja tällaiset one-stop-shopit, no tämä on kaikki tervetullutta ja tämä on täysin samansuuntaista kuin mitä komissio on ehdottanut. Sitten viimeinen asiani liittyy sääntelyn ja rahoitukseen. Toivotamme myöskin tervetulleeksi sen suuren tuen, jota monet teistä ovat antaneet markkinoille ja suuri tuki ja luottamus, jota annatte niille välineille, jotka olemme luoneet sisämarkkina lainsäädännön puitteissa, ajatellen tariffeja ja niin poispäin. Nämä ovat kaikki hyvin tervetulleita ja uskomme todellakin, että suurin osa infrastruktuurista, jota tarvitaan, tullaan rahoittamaan näiden välineiden kautta. Kuitenkin markkinat, markkinatehottomuutta edelleenkin on vallalla ja haluaisimme tätäkin asiaa käsitellä. No sitten nämä yritysjoukkovelkakirjat, no ne ovat hyvä väline. Meidän pitäisi pitää huolemme siitä, kun ajatellaan, että monet eivät saa tällaista hankerahoitusta, vaan yritysrahoitusta, joten nämä projektirahoitukset eivät aina ole se oikea tapa. Siis usein nämä toimivat nimenomaan yritysrahoituksena, ja jos on ti- oman pääoman ongelma, niin sitten ei tarvitse tällaista rahoitusta. Silloin ei haluta lainaa, vaan tukea. Ja me olemme EEP RN kautta olemme havainneet, että tällainen äh, voisi olla hyvä stimulus, joten meidän pitää olla hiukan joustavia ja jättää avoimeksi se, että mikä on äh, yrityksen rahoitusongelman tai tietyn hankkeen ongelma, ja sitten tulisi ehdotuksessa muokata se, että rahoitus täytyy sopeuttaa yrityksen tai hankkeen tarpeisiin. No niin, kiitoksia vielä kerran ja olette kyllä hyvällä tiellä. Ja sitten vielä esittelijä. para agradecer a todas las personas. Niin, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka osallistuivat keskusteluun. Kiitos oikein paljon panoksestanne. Kiitos myös komissiolle. Minä mainitsin Danten jumalallisen näytelmän aikaisemmin on totta, että tässä nyt puhutaan tietynlaisesta helvetistä, mutta toivon, että tämä mietintö myös on Kiitoksia. Ja haluan sanoa, että 26. toukokuuta tästä äänestetään ja näin olemme hoitaneet tämän esityslistan kohdan ja sitten on vuorossa kohta 19. Kyseessä on Small Business Act. Tästä on olemassa yhteinen päätöslauselmaesitys Haluaisiko joku käyttää puheenvuoron tähän ensin? Kollega Pentsen ensimmäisenä, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitokset puheenjohtaja. Minä todellakin pidän hyvänä tätä komission uudistusta liittyen tähän Small Business Act-aloitteeseen. Tässä on paljon hyviä ajatuksia siitä, miten sitä saadaan paremmaksi. Ja kun ajatellaan pk-yritysten vaikeuksia kriisin aikana ja joita niillä edelleen on. No, me olemme tähän mennessä käyneet hyvin rakentavaa vuoropuhelua kaikkien puolueiden kanssa parlamentissa. Me olemme saaneet hyvän lähestymistavan tässä ajatellen tulevia keskusteluja. Strasbourgissa EPP PK-yritysten piiri piti kokouksen. Ja tässä puhuttiin kustannuksista, jotka liittyvät tähän. Me kävimme hyvää keskustelua tästä uudelleen tarkastelusta, miten me saamme konkreettisia parannuksia pk-yrityksiä ajatellen. Tältä pohjalta minulla on joitakin huomautuksia liittyen tähän päätöslauselmaan. Me lähetämme ne teille kaikille. Nyt on aika ryhtyä toimiin tämän asian kohdalla. Ei enää tyhjää puhetta. Meidän täytyy olla konkreettisia, miten me voimme auttaa pk-yrityksiä Mielestäni nämä kolme avainkysymystä, jotka komission uudelleen tarkastelussa ovat mukana, ovat hyviä. Tässä pyritään keskittymään SPA-han, pyritään poistamaan byrokratiaa, saamaan rahoitusta ja pyritään helpottamaan markkinoille pääsyä. Voidaan myöskin vielä tehdä jotakin, kun ajatellaan sääntelypuitteistoa pk-yrityksille. Tuen yhtä periaatteen jäsenvaltioiden ei tulisi kaksinkertaistaa tiedon, tiedonantovaatimuksia pitäisi antaa, ei pitäisi joutua antamaan samaa tietoa enemmän kuin yhden kerran. Komissio haluaa poistaa tätä taakkaa kansallisella tasolla. Kaikki jäsenvaltiot ovat halunneet poistaa tämän ja me tarvitsemme poliittista tukea tälle. No sitten meidän täytyy katsoa kaikkia mahdollisia tapoja PK-yritysten rahoittamiseen. Takuut ja oma pääoma meidän täytyy myöskin tarkastella, että miten voimme helpottaa pk-yritysten julkisiin hankintoihin liittyen. Me, meidän täytyy saada komissio katsomaan EUn julkisten hankintojen kynnystä. Jos kynnystä kasvatetaan, sopimukset eivät ole EU-sääntöjen mukaisia, niiden lukumäärä kasvaa ja sopimukset äh, ovat näin yrityksille helpompia, koska se vähentää byrokratiaa. Meidän tulisi myöskin tarkastella sitä, miten nämä julkiset sopimukset äh, ovat sellaisia, että voimme varmistaa, että PK-yritykset jäsenvaltioissa voivat tuntea olen varma, että Meidän tulee vähentää hallinnollista taakkaa myöskin kun näytetään rajat ylittäviä julkisia hankintoja. No kun puhumme PK-yrityksistä ja kaikista uusista säännöistä, niin minä hiukan pitkästyn, kun ajatellaan PK-yritysten määritelmää 99,8 prosenttia kaikista yrityksistä EU:ssa on katettuja tämänhetkisen määritelmän mukaisesti. Se, että nyt tämä määritelmä muutettaisiin, niin se vaikeuttaisi rahoituksen suuntaamista näille yrityksille – tämä on ristiriidassa tähän Small Business Actiin ja siihen, mitä se nyt loppujen lopuksi tarkoittaa. Kiitos. Ja sitten seuraavaksi, haluaako Rouva Herzog käyttää puheenvuoron? Ei. Rouva Herzog. Haluatteko käyttää puheenvuoron vai haluatteko lähteä? In general today? <laughs> no, no, no. I am generally interested and olen yleisesti ottaen kiinnostunut ja kävin vain kysymässä hieman neuvoa, mutta ihmiset tietävät minut tämän asian parissa. Ehkä ei tarvitse esittäytyä. Mielestäni on hyvin tärkeää, että että komissio antaa uuden asiakirjan, koska tällä uudella parlamentilla juuri valitulla parlamentilla ei ole vielä ollut mahdollisuutta antaa näkemystään PK-yrityksistä. On myöskin tärkeää ja korkea aika, että luomme monikansallisen kehyksen, koska meidän täytyy jollakin tavalla yhdistää PK-yritykset tähän. Tämäkin on hyvin tärkeää sanoa. On siis hyvä, että Tajaanin tiimi on käsitellyt tätä hyvin vakavasti. Ja vain kuusi viikkoa sitten tapasin uuden PK-yritysten valtuuskunnan. Ja jos katsotaan viisi vuot, viiden vuoden viime, viimeisen edellisen parlamentin menestystarinoita, niin PK-yritykset ovat niistä yksi. Parlamentti täytyykin nyt tehdä niin, että tämä menestys jatkuu tulevaisuudessa. Mielestäni parlamentti oli oikeassa siinä, kun se täysimääräisesti tuki PK-yrityksiä tai tätä aloitetta ja teki siitä lippulaivahankkeen. Parlamentin jäsenet pyrkivät edistämään pk-yritysten toimintaa. Tätä täytyy myös jatkaa. Tärkeämpää on vielä se, miten edistetään 2020-strategiaa. Emme voi herätä vuonna 2019 ja sanoa, että hei, määräaika on kohta ja emme ole saaneet mitään aikaiseksi. On yli 20 000 pk-yritystä ja ilman näiden PK-yritysten työntekijöitä emme saa aikaiseksi minkäänlaisia strategioita ja niiden tavoitteita ei saavuteta. PK-yritysten ja PK-yritysten työntekijöiden kanssa yhdessä täytyy edistää Eurooppa 2020 tavoitetta. Small Business Act-aloitteen kautta. Miten voimme jakaa jäsenvaltioiden ja EUn välillä työn, tutkimuksen ja innovaation alalla. Tästä keskustelimme jo tänäänkin. Mitä voimme tehdä ilmastonmuutoksen alalla, energian alalla, miten voimme tehdä köyhyyden torjumiseksi, mitä voimme tehdä työllisyydelle, miten voimme aina vain toistamme pk-yrityssanaa. On useita tavoitteita, jotka on vielä saavutettava ja meidän täytyy myös hyödyntää paremmin PK-yritysten osalta sisämarkkinoiden mahdollisuudet. PK-yritys sanana varmaankin kärsii eniten julkisista hankinnoista – koska pk-yritykset eivät aina ole tasavertaisia. Julkiset markkinat ovat hyvin tärkeät ja siksi meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme painostaa kansallisia hallituksia ja kuntia menemään siihen suuntaan, että pk-yritykset voivat osallistua kilpailukykyisinä julkisiin hankintoihin. Kuitenkin pk-yrityksillä on vielä rajalliset mahdollisuudet käyttää rahoitusta ja meidän täytyy edistää tätäkin. PK-yritysten täytyy rahoituksen lisäksi päästä käsiksi myös tiedosta, osaamisesta ja täytyy olla oikeus innovoida ja myös hyödyntää inno, innovaatioita markkinoilla. Meidän täytyy näin ollen jatkaa Small Business Act-aloitetta. Edelleenkin kärsimme vajeesta sukupuolten välisen tasa-arvo, e, sukupuolten välisestä epätasa-arvosta. Naiset on saatava tähän paremmin mukaan, emmekä keksi mitään objektiivista syytä, miksei näin tätä pitäisi edistää. Tämä valiokunta tukee komissiota työssä, jotta voidaan edistää PK-yrityksiä sanana. Emmekä koskaan ikinä osallistu siihen, että nykyisiä varoja leiketään tai että henkilöstöresursseja leikataan on muitakin tärkeitä asioita, kuten tutkimus, innovointi ja meidän täytyy osoittaa, että haluamme parlamenttina jatkaa pk-yrityksiä koskevaa ja tavoitteita. Ja jos aiomme tähän pyrkiä, niin meidän pitäisi myös puuttua kasvavaan euroskeptisyyteen. Jos me poistamme ne välineet, joita pk-yritykset nyt voivat käyttää, niin se lisää euroskeptisyyttä ja meidän täytyykin löytää jokin toinen keino ja meidän täytyy edetä huomattavasti nopeammin kuin aikaisemmin, jotta saamme pk-yritykset osaksi sisämarkkinoita ja niistä tulee Euroopan menestystarina. Kiitos. Kiitoksia, kolka Chyp. Seuraavaksi. Dziękuję, panie przewodniczący. E, <clears throat> Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä uskon, että me käsittelemme tässä äärimmäisen tärkeää Euroopan komission tekemää aloitetta ja se, mitä kollegio Benson totesi, vahvistaa myöskin tätä lähestymistapaa. No, tämä on tietysti asia, jota me käsittelemme jo vuosien ajan hallinnollista taakkaa on yritysten perustamisvaiheessa, yritysten johtamisessa, dokumentaatiossa, kirjanpidossa. Tämä on tietysti erilaista eri maissa. Ainoa, kun ajatellaan mikroyritysten rekisteröintiä, niin niillä on ainoastaan yksi tällainen rekisteröintipaikka. Tämäkin täytyy mainita, mutta siis se, mitä nyt tässä voidaan havaita ja mikä on myöskin tullut ilmi valiokuntamme julkisessa kuulemisessa, on se tosiasia, että talouskriisin myötä myöskin määrärahat, saatavuus pk-yrityksille on tiukentunut. Luoton saanti on tullut vaikeammaksi innovointirahastot, eh, eh, joita EUlla on ollut, niin ne on käytetty täysin loppuun. Haluan kiinnittää huomionne siihen, että jos mitään paikallispankkeja ei ole, niin tilanne on se, että suuret pankit eivät näe näitä pk-yrityksiä ollenkaan vakavasti otettavina yksikköinä luotonannossa. Nämä ovat tietysti rajoittavia asioita ja myöskin kun ajatellaan näitä menettelyjä, joita luotonannossa tapahtuu, ne ovat hyvin pitkä, pitkään kestäviä, hankalia ja ne vaikeuttavat kaupan tekoa, varsinkin kun hyvin paljon sitten tulee näitä kielteisiä päätöksiä ja sen mekin edustajina sitten saamme kuulla, että tämä on ikään kuin vääristyneen kilpailun yksi elementti, mitä tulee rahoituksen saatavuuteen pk-yritysten kohdalla. No sitten toinen asia. Varsinkin palvelusektorilla PK-yritykset toimittavat tuotteita suurille yrityksille, ne ovat alihankkijoita ja tämä johtaa sitten lukuisiin ongelmiin maksujen kohdalla – kun tämä perus tai tämä yritys ja sen aliyritys hoitavat näitä maksuja, niin kyse on usein näistä pk-yrityksistä. Tämä on ongelma. Tästä syystä myöskin pk-yritykset joutuvat usein selvitystilaan. No sitten kolmas aihepiiri, josta puhuttiin jo julkisten palvelujen saatavuus. No tässä PK-yritykset joutuivat ikään kuin sysätyksen reunaan, varsinkin mitä tulee turvakysymyksiin. Kun näitä toimeksiantoja jaetaan, niin niitä mitataan, kun mitataan, mitataan näitä yrityksen potentiaaliin liittyviä asioita, niin ne eivät todellakaan ole huokeita. Joten tässä tämä on kyllä mielestäni myöskin eurooppalainen ongelma. No, julkisten äh, toimeksiantojen äh, markkinoiden ei tulisi äh, ei tulisi näin saada tällaista taakkaa kannettavakseen. Nämä rahoituskynnykset, kun niin minä arvostan myöskin julkisten hankintojen roolia, kun ajatellaan näiden menettelyjen avoimuutta. No mitä sitten tulee kunnallishallintoihin tai aluehallintoihin, niin minä puhun tässä kyllä omasta kokemuksestani. Pienyritykset tässä kyllä usein häviävät näille suurille yrityksille. No sitten viimeinen kohta, Niin kun ajatellaan näitä uhanalaisia ammatteja, käsityöläisammatteja, sitä, että tuettaisiin tällaisten yritysten tai henkilöiden koulutusta. Ilman tätä tukea ei varmastikaan kyetä tiettyjä valmiuksia tai ammatteja pitämään pystyssä ylipäätään EU-ssa. Kiitos. Minä kiitän myöskin kovasti sallin, että minun esittää pienen kommentin myöskin tässä keskustelussa, jos ajatellaan PK-yritysten merkitystä ja tähän asti tulosten arviointia. Me olemme kaikki samaa mieltä, että tulokset eivät ole tyydyttäviä, mutta minua hiukan häiritsee se ja minusta tuntuu, että meidän pitää tätä miettiä myöskin komissiossa hieman sitä, että mitä ihan konkreettisesti voisimme tehdä nämä periaatteelliset viittaukset siihen, kuinka tärkeä asia on ja että meidän täytyy toimia paremmin, se ei riitä, me tarvitsemme konkreettisia toimenpiteitä. Saanen kiittää tästä ja sitten toukokuun lopulla tämä suullinen kysymys ja päätöslauselmaesitys tulevat esiin siis toukokuussa ja tätä poliittista keskustelua sillä saadaan tuki vielä myöskin keskustelusta täysistunnossa. Kiitän ja näin tämä esityslistan kohta on käsitelty ja näin on myöskin tämän päivän esityslista kokonaisuudessaan käsitelty. Tapaamme huomenna jälleen. Kiitoksia.